Chers collègues, si vous voulez bien prendre euh, place. No niin, hyvät kollegat, asettukahan paikallenne. Voimme sitten jatkaa töitä. Kohta 20. Euh, je voudrais donner la parole à notre antaisin esittelijä, esittelijä valmistelija Thomas Mannille puheenvuoro. Eli kyseessä on maahuolinta unionin lentokentillä ja neuvoston direktiivin 9667 kumoaminen. Eli valmistelija esittää meille lausuntoluonnoksensa. Olkaa hyvä. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Meillä on maahuolintapalvelut esityslistalla. Tässä on kyse mm, rahdista, matkatavarasta, eh, asematasopalveluista ja muista vastaavista palveluista. Tässä on kyse toiminnasta, joka pitäisi olla korkealaatuista, jonka laatu ei ole heikennyt vain sen takia, heikennyt sen takia, että ihmiset siellä eivät olisi päteviä, vaan työskennellään ympäristössä, joka ei mahdollista laadun korkeana pistoa. Me ol, minä olen tehnyt jo vuonna 1996 tästä lausunnon ja silloin oli kyse siitä, että annettaisiin mahdollisuus enempään kilpailuun Kukaan meistä ei halua mitään monopolitilannetta, siitä olemme samaa mieltä, mutta kilpailuehdontojen on oltava sellaiset, että ne ovat vähintään jonkin verran oikeudenmukaiset. Myös 2008 teimme mietinnön, silloin minä olin esittelijä. Ja nyt tilanne on erilainen, koska meillä on kappale 50, joka sai tukea täältä valiokunnalta me ollaan siis artikla 50 mukaisesti assosioitu valiokunta, emmekä anna lausuntoa vain. Ja tämä on siis tärkeä kysymys. Meillä on mahdollisuus tarkastella esimerkiksi sosiaaliturvan hyväksyttävää tasaa ja 12 artiklaa työpaikan takoet, jossa on 11 alakohtaa. Ö, ja sitten koulutus ja jatkokoulutus on 20 alakohtaa, tärkeä artikla, jossa käsitellään sosiaalisia aspekteja ja sosiaalista suojaa. Ja sitten meillä on jaettu vastuu liikennevaliokunnan kanssa työpaikka takuun ja jatkokoulutuksen suhteen. Viimeisen markkinoiden vapauttamisten kautta on yhä enemmän lyhytaikaisia työsopimuksia monissa jäsenvaltioissa palkat ovat alentuneet ja nyt meillä on komission vapauttamisehdotus, jossa e- ehdotetaan, että e- vapautetaan kolmannen riippumattoman maahuolinta palvelun tarjoajan kautta e- sellaisilla lentokentillä, jossa on yli 5 miljoonaa liikennöitsijää ja yli 500 tuota tonnia rahtia. Tämä oli tämä äh, lähde. Ja äh, olen tarkastellut asiaa useilla lentokentillä omassa maassani ja muuallakin. Äh, hintapaine on kasvanut, palkat ovat laskeneet ja on yhä vähemmän lyhytaikaisia sopimuksia. Tämä on johtanut sen lisäksi siihen, että useissa jäsenvaltioissa päivittäinen työaika on pidentynyt ja taukoja on lyhennetty useilla lentokentillä, mutta tilanne on erilainen eri lentokentillä. On vuorolisiä, joita ei enää myönnetä, ei ole enää raskaan työn lisiä. Tällä hetkellä siellä on hintakilpailu, joka koituu työntekijöiden haitaksi. Miksi haluamme sitten, että laatu varmistetaan? Koska tarvitsemme turvallisuutta, ei vain turvallisuutta työntekijöillä paikan päällä, vaan myöskin meille matkustajille, että tämä maahuolinta toimii kunnolla ja oikea-aikaisesti. Jotkut sanovat, että eihän tällä ole väliä, voi olla uusia tarjoajia, meillä on enemmän monimuotoisuutta. Jos on tutustunut hyvin yhteen lentokontaan, niin tuntee sen eri kohdat ja eri prosessit. Tarvitsemme siis ihmisiä, jotka ovat identifioituneet työpaikkaansa ja tuntevat sen, ja siksi on tärkeää, että paikalla on pitkäaikaisia työntekijöitä. Toinen kysymys liittyy mm, maahuolintaan kun on esitetty kysymyksiä siitä, että on ollut viivästyksiä. Minä tein kirjallisen kysymyksen TRAN-valiokunnasta, eh, nimittäin onko niin, että maahuolintapalvelut johtavat eh, viivästyksiin lentoliikennessä ja komissio ja sen Kallas antoi meille rahoittavan vastauksen. EUssa ei ole mitään tietoa eikä myöskään jäsenvaltioita, jotka voisivat perustella sen, että viivästykset johtuisivat nimenomaan maahuolintapalveluista. Tämäkin on tärkeä viesti, joka meidän tulisi eh, muistaa ja se löytyy myös täältä mietinnöstä. Ja sitten esitän yleisesti kysymyksen kysymykseen, jota meidän täytyy käsitellä. Onko ylipäätänsä oikein, että meillä on asetus? Me tiedämme, että kun asetus on hyväksytty, niin sen täytyy sellaisenaan toteuttaa jäsenvaltiossa. Miksi direktiivi ei riitä? Mutta tästä varmasti keskustelemme erikseen tämän mietinnön lisäksi. Ja vielä eräs asia, joka minulle tärkeä, on nimittäin tämä takuu uuden palveluntarjalle siirtymin sopimuksessa. Komissio sanoi, että tämä voitaisiin velvoittaa, mutta sitä ei täydy vel- tehdä velvoitetta. Minä menisin vähän pidemmälle. Haluaisin, että työntekijöiden suoja ja mahdollisimman hyvä laatu- ja turvallisuustaso taataan ja tällä tavoin siitä tehtäisiin velvoite. Olemme jo joitakin tietoja keränneet. 31. toukokuuta meillä oli täällä työllisyysvaliokunnassa kuuleminen. Se oli Brussels Airlinesin Ähm, varapääjohtaja ja myöskin Saksan Verdi äh, ammattiyhdistyksen, suurimman ammattiyhdistyksen edustaja ja äh, täällä me saimme paljon tietoa, jotka olen yrittänyt tänne mietintööni saada mukaan. Odotan kovasti keskustelua täällä työllisyysasian valiokunnassa, enkä aio pelkästään varjoesittelijöiden kanssa, vaan kaikkien muidenkin jäsenten kanssa tehdä sillä tavoin yhdestyötä, että loppujen lopuksi meillä on yhteinen mietintö, jonka takana voimme kaikki seistä. Kiitoksia. Kiitos Steinryk. Ensiksi Back. Vielen Dank, äh, Thomas. Paljon kiitoksia, Thomas Mann on sanottava, että olet tehnyt oikein hyvän mietinnön ja myöskin nämä kantasi ovat sellaisia, että voin niitä tukea. Olen erittäin iloinen siitä, että valiokunnan puheenjohtaja ja muut ö, ovat tehneet töitä sen puolesta, että työllisyysasiavaliokunta voi antaa lausuntonsa tässä, koska tällä on selkeä merkitys työntekijöille. Ja viimeiset vapautukset, markkinoiden vapautukset olemme nähneet, emme vain tällä alalla, vaan muillakin alalla, jossa kilpailupaineen lisääntyminen on aina ollut työntekijöiden haitaksi. Viime vuosina maahuolinta-alalla palkat ovat alentuneet jopa 25 prosenttia kaikissa EUn jäsenvaltioissa. Emme enää puhe tässä vain yhdestä valtiosta, vaan kaikista Euroopan lentokentistä ja siitä, mitä menneisyydessä on tapahtunut ja myöskin koulutuksen tason laskusta, joka näkyy sitten laadussa ja lentoturvallisuudessa ja siksi on meidän tehtävämme varmistaa, että saamme äh, hyvin koulutettuja työntekijöitä maahuolintapalveluissa, jotka tekevät tällä tavoin myös lentoliikenteestä turvallisen. Jos rahtia ei ole esimerkiksi kiinnitetty kunnolla, niin sillä voi olla todella hirvittävät vaikutukset. Ja vielä haluaisin pienen lisäyksen tehdä keskusteluissamme meidän täytyy varmasti puhua siitä, millaisia maahuoltopalvelulajeja otamme mukaan tähän takuuseen, jossa voidaan siirtyä uudelle palveluntarjoajalle. Minun mielestäni meidän ei tulisi tehdä ensimmäisen ja toisen luokan työntekijöitä tässä. Toiset saisivat tämän takuun uudelle palveluntarjoajalle siirtymisestä ja toiset eivät. Meidän täytyy varmistaa, että saamme kunnollisia työolosuhteita, kunnollista sosiaalista suojaa ja palkkaa ja että tämä äh, kilpailupaine, jota lentoliikenteessä on, niin sitä ei harjoiteta äh, palkkakilpailulla äh, ja työntekijöillä halpatyömaista. Lisäksi me tarvitsemme yhteisiä standardeja. Laatustandardit, pätevyydet ovat tässä meille erittäin tärkeitä. Siinä on viittauksen siihen, että pitäisikö tämä olla asetus vai direktiivi. Mielestäni meidän pitäisi kyllä keskustella tästä direktiivi, ottaen huomioon tämän nykyisen tilanteen, olisi varmasti hyvä vaihtoehto. Varmasti tästä tulee hyvä lausunto ja meillä on yhteinen kanta, että kilpailupaineen ei tulisi olla pelkästään työntekijöiden taakka ja hyvän laadun täytyy olla aina mielissämme. Back sitten Handel. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä Thomas. Äh, Voin vain yhtyä siihen, mitä kollega Jutta Steinrück sanoi. Teit äh, hyvän lausunnon ja haluaisin onnitella kaikkia siitä, äh, jotka äh, toimivat sen puolesta, että noudatetaan tätä 50 artiklaa. Tämä on jo ensimmäinen menestys, että saamme omat tarkistuksemme mukaan oikeisiin kohtiin. Markkinoiden vapauttamisesta te tiedätte minun kantani. Minä en periaatteessa vastusta kilpailua. Kilpailu edistää innovointia ja uutta tarjontaa, mutta kilpailun täytyy olla vapaa, eh, eh, oikeudenmukaista ja kilpailuhan on tällä hetkellä mahdollista. Eihän ole niin, että maahuolintapalvelut olisivat jotain monopoleja, jotka eivät avaudu eivätkä liiku. Eh, päinvastoin kilpailu on mahdollista. Jos nyt lisää kilpailua vaaditaan, ja valitettavasti näin liikennevaliokunnassa hän äh, tehdään. Siellähän esittelijä menee jopa pidemmälle kuin komission ehdotukset, mistä on aivan oikeasti, että 75 prosenttia kustannuksista on henkilöstökustannuksia, niin kyllä sitä sitten voi arvata, että mistä seuraavaksi taas säästetään. Äh, näistä artikloista lyhyesti tämä henkilökunnan siirtyminen uuden palveluntarjoajan palvelukseen on mielestäni hyvä asia, että tästä halutaan tehdä velvoite. Sitten koulutuksesta ja jatkukoulutuksesta meillä tulisi käyttää korkeimpia standardeja Euroopan laajuisesti eikä vähimmäisvaatimuksia, kuten komissio on ehdottanut. Se on tärkeää työntekijöiden turvallisuuden kannalta, mutta myös matkustajien turvallisuuden kannalta. Meidän täytyy vastustaa komission ehdotusta, mitä tulee koulutukseen vähimmäiskestoon, kahden päivän vähimmäiskestoon, koulut verotusasiat pitäisi jättää jäsenvaltioiden kontolle, kuten esittelijä ehdottaa. Jokaisella lentokentällä on omat erityispiirteensä ja siksi tämän ja sosiaaliturvan tulisi olla jäsenvaltioiden toimivaltuuksien alainen ja siksi voin tukea sitä, että ehdotetaan, että että siirrytään asetuksesta direktiiviin niin, että nämä kansalliset erityispiirteet voidaan toissijaisuusperiaatteen mukaisesti ottaa äh, huomioon. Ja yleisesti voidaan sanoa, että tämä on hyvä lausunto ja tuen sinua täysin ja aion liikennevaliokunnassa kyllä käyttää vaikutusvaltaani, jotta ei tulisi enempää markkinoiden vapautusta. Kiitoksia. Monsieur Becker. Thomas Handel, sitten Becker. Ja, wenn ein Vertreter der... Niin, kun vasemmiston edustaja myöntää, että hän varsin rentona ja hyväksyen luki EPPn jäsenen tekemän mietinnön, niin sitä ei täällä parlamentissa kyllä kukaan usko, mutta näin on. Se, mitä Thomas Mann täällä on esitellyt, se osoittaa, kuinka paljon keskusteluja on käyty täällä puolueryhmän rajat ylittävästi ja siksi voin yhtyä kaikkeen, mitä hän on tässä sanonut. Tässä ei ole minkäänlaista mutta muuttaa, paitsi kaksi kommenttia, jotka liittyvät tähän keskusteluun. Vahvistetusti meidän tulisi, ja tämä on pyyntö puheenjohtajallemme, eh, meidän tulisi eh, vaatia toisilta valiokunnilta, että eh, olemme vastuussa siitä, mikä meille kuuluu, nimittäin työehtosopimukset. Tämänhetkisessä työnjaossa työ, työllisyysvaliokunnan ja liikennevaliokunnan välillä meiltä vietiin vastuualue, työehtosopimukset. Sitä ei voida hyväksyä, siksi pyytäisin, miten voisimme puuttua asiaan, jotta tämä kysymys voitaisiin ottaa meidän lausuntoomme mukaan. Se on meidän asiamme eikä kenenkään muun asia. Ja toinen kommentti, tämäkään ei ole mikään mutta, vaan ainoastaan kommentti. Pyytäisin, että tarkistus 17 äh, tähän mietintöön, että sitä pohdittaisiin uudelleen. Äh, tärkeä äh, syy maahuolintapalvelujen palkojen huolontumiseen johtuu siitä, että siirrytään vanhasta palveluntarjoajasta uuteen palveluntarjoajaan. Siis nimenomaan tämä henkilöstön siirtyminen. Tätä asiaa voisimme ehkä vielä työstää ja vahvemmin vaatia, että on hyvä säädöstä, joka menisi siis suuntaan 613a. Tätä mä en tietenkään käy tässä, mutta joku samantyyppinen sääntö voitaisiin ottaa tähän henkilöstön siirtymiseen niin, että henkilöstön turva tässä taattaisiin. Kiitoksia. Ennen kuin annan Beckerille puheenvuoron, haluaisin varmistaa, että puhumme samasta asiasta. Ette ole tyytyväinen tähän toimivaltuuksien jakamiseen liikennevaliokunnan kanssa. Meillä on sellaiset säännöt, että meillä on eksklusiiviset ää, toimivaltuudet 12, 24 ja niin edelleen näiden artiklojen perusteella. Eli jos tämä ei ole tarpeeksi laaja, onko niin, vai pyrkiikö liikennevaliokunta, jättääkö se kuulematta sitä, mitä me sanomme näiden artiklojen perusteella? Das weiß ich noch nicht. Was ich dazu höre, ist allerdings... Sitä minä en vielä tiedä, mutta se mitä minä sieltä kuulen ei ole kovinkaan ilahduttavaa. En myöskään tiedä, onko se, minkä me johdantosan kappaleeseen 31, tämä on se johdantosan kappale, josta olen sitä mieltä, että työehtosopimukset voitaisiin ottaa huomioon? Onko se riittävän vahva, jotta tässä välitilassa, jossa me olemme asetuksen direktiivin välissä, saamme aikaan vakaan ja vahvan ratkaisun. Siksipä nostin tämän asian esille ja pyytäisin, että tarkastelisitte tätä jatkokeskusteluissa. Johdantoosan kappale on vain ikään kuin tällainen puolikas juttu tässä asiassa. Niin, eli siis voimme ehdottaa artiklaa tai johdanto-osan kappaletta, jos otetaan nämä asiat huomioon. Eli tämä on sellainen tie, jolla voimme edetä, mutta annan tässä valmistelijan sanoa sanansa sitten Becker sitten Kristensen sen jälkeen. Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, että hyvät kollegat, äh, Thomas Mannin arvo vain vahvistuu taas tämän mietinnön kautta. Äh, haluan tämän sanoa, minä tulen toisesta äh, maailmasta, jossa tämä ei ole itsestään selvää, jossa solidaarisuutta työntekijöiden välillä ei välttämättä aina ole. Minä haluaisin kaksi argumenttia nostaa esiin, jotka voisivat toimia sen puolesta, mitä me täällä haluamme suurella enemmistöllä mahdollisesti päättää. Yksi argumentti on se, että logiikka sanoo kaikille, että kuka maksaa laskun, jos 70 prosenttia kustannuksista on henkilöstökustannuksia. Logiikka on aivan yksinkertainen ja siksi täytyy olla hyvin varovainen komission tekemien ehdotusten suhteen. Toiseksi saimme erittäin mielenkiintoisen, ehdotuks, äh, mielenkiintoisen esimerkin yhdestä lentokentästä ja tämä eh, vahvistaa tätä. Viinin työntekijöiden ja edustajat ja yrityksen johto eivät hyväksyneet tätä ehdotusta ja kyllä tämä osoittaa, millaisen painostuksen alaisena he ovat. Tämän haluaisin vain nostaa esille. Kiitoksia. Kiitos Kristensen ja Og jeg skal gøre det kort, og også tak til Thomas Mann for en... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitäisin esittelijä Mannia. Tämä on ollut aivan erinomainen luonnos. Haluaisin keskittyä joihinkin kysymyksiin, jotka liittyvät matkatavaroihin. Haluaisin tätä, onko mahdollista saada tällainen minimitaso tai maksimitaso esimerkiksi matkalaukkujen painolle. Tässä on kyse siis pikemminkin todellakin matkalaukuista. Jos on esimerkiksi tietty määrä matkatavaroita, mutta ne on raskaita, jos voitaisiin vähentää matkatavaroiden määrää tai painoa per matkalaukku, joten pitäisi voi tarkkaan tietää, mikä tämä paino on, mutta en tiedä, onko se mahdollista, mutta minä tulen lähettämään teille tämän tyyppisen ehdotuksen. No niin, tässä käytetään luovuutta. Sitten Benjad ja Pakar seuraavaksi. Yeah, I just want to make a very, very brief point. Ihan lyhyt kommentti vaan oikeastaan. Tämä koko keskustelu monille meistä on hiukan akateemista, koska Suuri osa jäsenvaltioista ovat täysin avanneet maahuolintapalvelunsa kilpailulle. Markkinat ovat täysin vapaat. Ja kerronpa teille, että ei se mikään katastrofi ole ollut. Itse asiassa me olemme puhuneet monille lentoyhtiöille, ja ne ovat varsin tyytyväisiä tapaan, jolla nyt toimitaan ja miten tämä toimii monissakin, tai niissä jäsenvaltioissa, joissa tällainen vapauttaminen on tapahtunut. Yksi kohta, jonka nyt ottaisin kuitenkin esille, että mikä ikinä tästä tuleekaan tulokseksi, tästä lainsäädäntötyöstä, niin meidän pitää varmistaa, että jäsenvaltioilla edelleenkin on eri oikeus toimia niin kuin tekevät, jos ovat vapauttaneet sääntelystä. Joten tämä ei koske vain yhdistettä kuningaskuntaa, vaan tämä koskee varsin suurta määrää jäsenvaltioita. Haluan vain ottaa tämän asian nyt esille. Mielestäni on paljon pelkoa siitä, mitä tapahtuisi, jos avataan nämä markkinat. Ja itse asiassa tulokset kyllä ovat olleet aika myönteisiä. Joskus hiukan olemme liiankin pelokkaita. Monsieur de Baker. Ihan lyhyesti haluaisin vain hieman tukea sitä, mitä juuri sanottiin. Komission ehdotus sinällään on hyvä ehdotus, koska tarkoituksena on myös parantaa standardeja, laatustandardeja matkustajien osalta ja samalla otetaan kuitenkin sosiaalinen ulottuvuuskin huomioon, eli tämä pelko tällaisesta so- sosiaalisesta polkumyynnistä tällä alalla ei ole totta. Monet lentokentät ovat vapauttaneet nämä palvelut ja työolosuhteet eivät ole huomattavasti muuttuneet. Tai on sellaisiakin lentokenttiä, joilla on, pohditaan, tai on tiukemmatkin säännöt ja siellä tämä tilanne on muuttunut. Eli tämä on hyvin sekava kuva oikeastaan, kun sanotaan, että markkinoiden avaaminen vähentäisi tällaista sosiaalista turvaa työntekijöiden osalta. Tämä ei ole oikein. Komission ehdotus tässä pyrkii saavuttamaan tasapainon markkinoiden avaamisen ja sosiaalisten kysymysten välillä. Ja aivan kuten tiedämme, näiden yritysten palvelutarjonta ei aina ole parhaalla mahdollisella tasolla. Meidän pitäisi keskus, keskittyä tähän. Meidän pitää kouluttaa ihmisiä ja keskittyä laatustandardeihin, jotka ovat esitetty tässä esityksessä. Ja Tämä on tasapainoinen esitys, kun otetaan, ajatellaan sosiaalista ulottuvuutta ja markkinoiden avaamista, joten tämä pitäisi ottaa huomioon, kun tästä keskustellaan ja myöskin kun tarkistuksia tehdään. Merci, Monsieur Galler. Kiitos sitten Galler. Äh, herzlichen Gruß aus dem Paljon kiitoksia äh, pienet terveiset äh, liikennevaliokunnasta tähän aiheeseen liittyen. Sosiaalista ulottuvuutta haluaisin sanoa, että jos katsotaan yksittäisen työntekijän tuottavuutta, äh, siitä on ihan selkeitä lukuja ja tuottavuushan lasketaan äh, sitä kautta, että päivän aikana ei jatkuvasti tule yhtä paljon lentokoneita, on huippuja ja tällaisia suvantovaiheita. Ja jos koko päivä täytyy olla hyvin paljon työntekijöitä, niin kyllä silloin tuottavuus laskee. Tuottavuus Frankfurtin lentokentällä on ymmärtääkseni 76 prosenttia, Skipolissa 61 prosenttia. Kyllä tämän täytyy sitten näkyä hinnassa tämä tuottavuuden lasku. En tiedä, mikä taloudellinen lisäarvo tästä sitten syntyy ja mitä tulee sosiaalisiin olosuhteisiin ja henkilöstön siirtymiseen. Tämähän on jäsenvaltioiden tehtävällä Kyllähän siinä voi olla, että sitten vuoden kuluttua samoja standardeja ei noudateta enää, joten olen hyvin varovainen tämän asian suhteen. Kiitoksia. Händel, haluaisitteko vielä käyttää uudelleen puheenvuoron? Möchte nur einen kurzen Hinweis geben an den Vertreter des Verkehrsausschusses. Niin, haluaisin vain lyhyesti liikennevaliokunnan edustajalle sanoa, tietääkö liikennevaliokunta ehkä, miten palkkatilanne työntekijöillä on muuttunut saksalaisilla lentokentillä. Se on laskenut jopa 48 prosenttia johtuen näistä ei-säännellyistä siirtymisestä joten eh, miten Saksan eh, sivilioikeuden 613a-artiklan mukaisesti tätä on noudatettu? Täytyy varmistaa sosiaalinen turvallisuus eh, työntekijöille. Siellä ihmiset työskentelevät usein sellaisi, saavat sellaista palkkaa, että heidän täytyy myöskin pyytää sosiaaliturva-apua tai, tai maksuja. Tämä ei ole tilanne, jonka liikennevaliokunta voi hyväksyä. Sitten ennen kuin annan Mattis Rutille puheenvuoron, haluaisin vain tehdä pienen huomion. Minulla ei ole tällaista saksalaista asiantuntijuutta tällä alalla, mutta tässä on kaksi asiaa, jotka minua huolestuttaa auttavat tässä lainsäädännössä. Ja olen tyytyväinen, että valiokunta me on ollut tässä mukana liikennevaliokunnan kanssa työstämässä tätä. Eli kyseessä on työntekijöiden suojelu ja myöskin turvallisuus, koska suojelu siinä mielessä, että tiedämme, että on suurta painetta markkinoiden vapauttamisen osalta – ja on tällaisia edullisia yrityksiä, low cost yrityksiä, jotka haluavat, että kuluja lasketaan. Mutta kyseessä on myös turvallisuus, koska lentokentät ovat sellaisia tiloja, jossa turvallisuusasiat ovat tärkeitä. Ja tämä paine markkinoiden avaamiseen voi johtaa siihen, että että tällä alalla takuut tai takkeet turvallisuudesta vähentävät, vähentyvät tai alenevat. Yksi asia, joka minua huolestuttaa, kun toimijat muuttuvat, olisi hyvä pohtia sitä, että kuinka nämä sosiaaliset oikeudet sitten siirtyvät uudelle toimijalle. Tämä on yksi niistä asioista, joista, joilla tehdään lobbausta, edunvalvontaa. Meidän ei pidä olla naiveja. Tässä salissa kaikki tietävät, että tässä tehdään paljon lobbausta meidän valiokunnassa, myös liikennevaliokunnassa, ja pitää puhua ihan avoimesti näistä asioista. Tässä painostetaan kovasti sitä, että olisi mahdollisuus vaihtaa palvelun tarjoajaa, toimijaa. Ja sitten kustannuksia pyritään laskemaan. Ja tietyt oikeudet ei sitten välttämättä siirry täysimääräisesti. Eli meidän pitää olla todella varovaisia näiden asioiden kanssa. Matias Ruth äh, Move-pääosastolta, joka on vastuussa tästä tekstistä, annan teille puheenvuoron. Merci, äh, Madame la Présidente. Äh, Ich werde auf Deutsch intervenieren. Kiitoksia puheenjohtaja, aion puhua Saksaa. Edustaja Mann, ensinnäkin kiitoksia tästä lausunnosta, se on erittäin kattava. Haluaisin asettaa tämän ehdotuksen lentokenttäpakettimme mm, keskiöön me olemme sellaisessa tilanteessa, jossa tapahtuu paljon muutoksia lentoliikenteen alalla. Me tiedämme, että lentoyhtiöt ovat suuren paineen alansa äh, globalisaatiopaineen alaisena ja lentoliikennejärjestelmä Euroopassa on muuttumassa johtuen äh, lentoliikenteen globalisoitumisesta. Lento kenttäpaketissa yritimme saada aikaan tasapainoa, joka varmistaa sen, että sosiaaliset oikeudet lisääntyvät ja pehmeällä kädellä liberalisoidaan sellaisia maahuolintapalveluja, joita tähän mennessä ei ole liberalisoitu. Ja meillähän on varmaan parhaat lentokentät maailmassa, jos käytte siellä. Niin nämä neljä maahuolintapalvelua, jotka eivät vielä ole vapautettu. Ja haluaisin nyt antaa teille muhimman lukuja. Jos katsotaan yli 5 miljoonan matkustajan lentokenttiä, meillä on yli 60 lentokenttää joita tämä ehdotus koskettaisi. Ja 19 ovat sellaisia, että tätä, näitä palveluja ei ole vapautettu ja 41 sellaisia, että palvelut on vapautettu. Mistä tässä sitten on kyse? On kyse siitä, että haluamme korkeampia pätevyysvaatimuksia, sääntöjä henkilöstön siirtymisestä, tiettyjen palvelujen kohdalla ja korkeampia laatustandardeja kaikille. Ja samanaikaisesti haluamme varmistaa, että emme mene siihen suuntaan johonkin joissain jäsenvaltioissa on menty, nimittäin että markkinat avattaisiin kokonaisuudessaan. Tämä on minun mielestäni erittäin tasapainoinen ja myös sosiaalin näkökulmista äh, tasapainoinen paketti, jonka tarkoituksena on kuitenkin lisätä lentokenttien tehokkuutta ja varmistaa, että jatkossakin Euroopassa meillä on suurimmat äh, yhdyspisteet äh, myös maailmanlaajuista liikennettä varten, ette me sitten ole vaan jotain ulkoisia mm, osia ja nämä yhdyspisteet ovat kaikki Euroopan ulkopuolella. Nämä ovat ehdotuksemme osia. Yksittäistä tarkistuksista voimme varmasti keskustella, mutta haluaisin vain antaa teille mukaan sen ajatuksen, että tässä yritämme nyt määritellä sääntöjä, jotka koskettavat kaikkia työntekijöitä Euroopan unionissa. Ja näitä sääntöjä ei tällä hetkellä ole, mutta samanaikaisesti nämä henkilöt työskentelevät jo tilanteessa, jossa on neljä, viisi tai kuusi erilaista mat- huolintapalvelua ja on enemmän tämän tyyppisiä tilanteita kuin sellaisia, joihin te viittasitte. Tämä vain kommenttina minun puoleltani. Kovasti arvostan sitä, että te olette tässä vastuussa tästä kysymyksestä ja olen erittäin iloinen, että keskustelussa liikennevaliokunnan ja työllisyys- ja sosiaaliasiainvaliokunnan välillä toivottavasti saamme aikaan oikean tasapainon. Kiitoksia. Monsieur le rapporteur. Sitten valmistelija. <laughs> Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Tiedän, te haluatte kohta ryhtyä äänestämään, mutta muutama asia. Ensinnäkin syömeiset kiitokset kaikista näistä kommenteista, jotka ovat hyvä merkki siitä, että lopulta saamme aikaan lausunnon, joka äm, on tasapainoinen. Sitten nämä palkkaan alennukset. En ole herra Rytter aivan samaa mieltä eh, hyvästä tasapainosta, jos katsotaan lentokenttiä, enkä tarkoita vain sitä lentokenttää, jolta minä lennän, vaan myöskin muilta lentokentiltä, eh, jossa on ollut muita palveluntarjoajia, jotka sanovat, että kyllä mielellämme menemme mukaan sinne lentokentälle, mutta me emme pidä kiinni näistä ehdoista. Tämä ei voi toimia ja vaikutukset ovat eh, todella huonot. Ja nyt sanottiin, että esittelijä tulee tietystä valtiosta ja monethan puhuivat täällä minun kieltäni, mutta ei ole kyse pelkästään Saksasta, on kyse lentokentistä yleensä. Meillä ei ole kokemusta ei pelkästään Saksasta, vaan myös Itävallasta, Bristolista, Kreikasta, jolla on samanlaisia kokemuksia, erilaisia tasoja, erilaisia sitoumuksia. E, tilanne on eri, kyllä, mutta tämä on yhteinen mietintö, jonka on kosket koskettava koko Euroopan unionia. Sitten jatkokoulutuksesta, kun puhuitte siitä, että halutaan järkeviä standardeja, ei voida sanoa, että kahden päivän mm, aikana on oppinut kaiken. Kyllä, siinä on katsottava, millaisia tilanteita on. Meillä on valtion tarkastama lentokenttää huolitsija. Jos hän siinä laittaa jonkun väärän ruuvin, niin lentokone tippuu taivalta, Ei tätä voida hyväksyä, eikä tätä saada nolla tariffilla. Tämä maksaa ja siksi ihmisillekin on maksettava kunnollista palkkaa. George aivan oikein äh, viittasit siihen, että kuinka tärkeää on, että meillä on 50 artiklaa. Minä itsekin olin mukana näissä keskusteluissa äh, liikennevaliokunnassa. Kyllä meidän on katsottava, että yhdessä saamme aikaan yhteisen kannan. Me olemme assosioituita, mutta meillä on omia toimivaltuuksia, jotka liikennevaliokunnan on hyväksyttävä. Thomas Hendel on hyvä, jos GUE joskus tukee myös kristillisdemokraatteja, se tekee meillekin hyvää. Kyllä meidän täytyy katsoa näitä tarkistus 17 ja johdantoson kappaletta 31 vähän tarkemmin. Kyllä meillä on aikaakin siihen. Ja sitten kerroit tästä viinistä, joka hylkäsi tämän ehdotuksen. Tämäkin on mielenkiintoinen tilanne. Työntekijät ja työnantajat tekivät yhteisen päätöksen. Ja joskus taustalla on painostusta, on tehtävä eh, erityispäätöksiä, jotta työpaikkoja voi, paikkoja voidaan säästää. Jos tämä olisi niin kiinnostava ala, niin sitten monet lentoyhtiöt hoitaisivat eh, huolintapalvelunsa itse. Ei, tämä ei ole niin kiinnostava ala. Eh, se on annettu maahuolintapalvelujen tehtäväksi. Kilpailua tietenkin tarvitaan, sitä ei voida välttää. Ja sitten tämä ajatuksesi siitä merkinnästä, että työn tekijät tietävät, minkä matkalaukun he voivat kantaa ja mikä on liian painava. Se on hyvä eh, ehdotus. Eh, puheenjohtaja aivan oikein sanoi, että täällä on luovuutta valiokunnassa. Me Ulle sen varmasti osoitti. Minulla on kokemusta Bristolista. Ei ole kyse vain eh, Lontoon Heathrowsta. Jos käy Lontoon Heathrowsta, niin sitten tietää, että on myöh- jotakin tapauksessa myöhässä. Siellä on niin paljon palveluntarjoajia, että ei se onnistu. Siellä odotetaan, että mm, myöhästymistä on tunti, se on ihan normi. Toisilla lentokentillä ihmiset valittavat, jos myöhästymistä on vain 10 minuuttia. Sitten kun te sanoitte, että kaikki on tasapainosta, en ole aivan samaa mieltä. Me tarvitsemme koulutusta, ja jatkokoulutusta, se maksaa. Kyllä sen täytyy toimia. Odotan kovasti tätä keskustelua. Olen iloinen tästä keskustelusta, jota olemme käyneet. Ja puheenjohtaja aivan oikein sanoi, elagement operateur, tämä on asia, jota aiomme nyt käsitellä. Herra Rytter, me emme aio varmastikaan vain jutustella näistä asioista, vaan käydä todellisia keskusteluja. Toivon, että komissio meidän huolemme ottaa vakavasti. Me eivätkä sano, että me haluamme muuttaa kaiken. Me emme halua muuttaa kaiken. Me haluamme oikeudenmukaista kilpailua, kunnollisia työolosuhteita ja että ihmiset saavat äh, kunnon palkkaa. Se on meille kaikille tärkeää. Odotan kovasta yhteisiä keskustelua. Kiitoksia oikein paljon. Merci beaucoup, cher rapporteur. Alors, nous... No niin, kiitos erittäin paljon. Nyt siis avaamme tilan luovuudelle. 25. kesäkuuta kello 17 mennessä pitää jättää tarkistukset ja voitte todellakin keskittyä tähän luovuuteen, jotta meillä ei sitten, tai saamme aikaiseksi kunnollisia tarkistuksia No niin. Sitten äänestys. Meillä on tärkeä äänestys tässä. Tämä on ensimmäinen lainsäädäntövaihe, jossa valiokunta antaa kantansa seuraaviin rahoituskehyskeskusteluihin. Ja meillä on 120 kompromissitarkistusta Onko kaikilla kortit? Minulla sitä ei ole. Jos olisin lähtenyt sitä hakemaan, niin olisin tullut myöhässä tänne. Donc, article 1... Eli artikla 1, kohta 1, kompromissi CC kuuluu blokkin 1. Voimmeko äänestää puolesta? Vastaan äänet tyhjää. Hyväksytty. Sitten kompromissi DD puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten alkuperäinen teksti komissiolta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi artikla 2, kompromissi EE e puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten artikla 2, kohta 1, kohdan D ja A jälkeen kompromissi FF. Kolme ryhmää tukee puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten artiklaan 2, kohta 1 edelleen, kompromissi PPP. Tässä on kyse julkisista ja yksistä kumppanuuksista tällä kertaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Artikla 2 kohta 1, kohta DB, kompromissi GG, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Artikla on 3, kohta 1, johdanto osaa. Uusi ryhmä. Kakkosryhmä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Artikla 3, kohta 1, kohta 1, kompromissi II Neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten artikla 3, kohta 1, kohta B, kompromissi JJ puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Artikla 3, kohta 1, C, kompromissi KK. Neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kohta C, artikosta kolme, kompromissi LL. Estetty. Sitten artiklaan 3, kohta 2, blokki 3 puolesta. Tätä tukeneen ryhmää joten ei pitäisi olla niin vaikea tässä äänestää. Block 3. Block 3. kolme, joka tietysti liittyy MM ja muihin HK ja näihin kaikkiin kirjaimistamiin, kun näette siellä oikealla puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Artikla 4, kohta 1. A. Kompromissi N, N puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten artikla 4, kohta 1 B, kompromissi O, O puolesta, vastaan tyhjä, hyväksytty. Sitten artikla 4 on C, kohtaan PP, kompromissi vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten ...234 tarkistus Koslovskilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten artikla 4 kohta 1 sen jälkeen uusi kohta, 235 tarkistus. Zimmer, Händel, ja Tähän on ehdotettu suullista tarkistusta. Se siis sitten ehdottaa, sopiiko tämä suullinen tarkistus kaikille. 235, siitä äänestetään nyt puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Artikla 4, kohta 1, D. Kompromissi Q nukkuu. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten mm, artikla 4, DA naisesta puolesta, 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Artikla 4, kohta 1 C, kompromissi R, R puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten artikla 4 kohta 1, e, kompromissi SS puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten kompromissi TT puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ihan sama kohta jatkuu jatkuu. 41 siis puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi VV puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten artikla 4 kohta b kompromissi V, v puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. uusi kohta. Ei tarvitse tästä äänestää, sanoo puheenjohtaja. Artikla 5, kompromissi YY, puolesta vastaan ja hyväksytty. Artikla 5, kohta 2, alakohta 1, johdanto, kompromissi Z, Z puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Artikla 5, kohta 2, alakohta 1, A, kompromissi A, A, A, Viisi ryhmän takana puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi kohta kaksi. Kohta yksi BBB kompromissi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten aika viisi kohta kaksi kohta C, alkuperäinen komission teksti puolesta vastaan, tyhjää, Hyväksytty. Kompromissi CCC puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 50 vedetty pois. Joten Kompromissista DDD ei tarvitse äänestää. Sitä vastoin. Edellinen artiklassa 5 kohdan 2 jälkeen. Uusi kompromissi EEE e e puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kohtaa 3. FFF kompromissi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten artiklan 6, kohta 1, A, kompromissi G, G, G, viideltä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty, artikla 6, kohta 1, B, 53 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten artikla 6, kohta 1, Yksi C, kompromissi HHH puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten 55 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 276 Delis Röytelilta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 277 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Artikla 6, kohta 1, 1 E, jälkeen kompromissi III, neljä ryhmää takana puolesta, vastaan tyhjä, hyväksytty. Sitten kohtaan B sama artikla. Poisto 58 ja 280 samanlaisia. Niistä äänestän yhdestä puol- yhdessä puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Then artikla 6. 280 21 myös poisto puolesta. Ai se on vedetty pois. Samoin 282, joten äänestämme kompromissista JJJ puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksisataakahdeksankymmentäneljä täytyy suullinen tarkistus. Jos ei kukaan vastusta sitä suullista tarkistusta, voimme äänestää puolesta vastaan tyhjä hyväksytty vuorossa. Viisikymmentäyhdeksän sieltä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 287 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 288 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi KKK puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Edelleen artikla 6, kompromissi LLL, neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tar- kohta 19 iträltä puolesta vastaan tyhjää. Haluatteko, että tämä tarkistetaan? se alkaa. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Äänestys päättyy. Eh, 23 puolesta, 17 vastaan. Hyväksytty. Kaikki on puolesta tänään. Sitten 26 reikistä sopii tähän puolesta. Rouva Steinrück. Ja, wir haben einen mündlichen Ent niin, meillä on suullinen tarkitus. Tässä pitäisi olla, että ylikansallisten työryhmien järjestäminen. Alors, pour que les choses soient claires pour tout le monde. asia on kaikille selvä. Tekstissä sanotaan työ, työryhmien järjestäytyminen esittelijä haluaa ehdottaa, että tähän lisättäisiin puhuttaisiin ylikansallisista työryhmistä. Kukaan ei vastusta. Sitten äänestämme kohdasta 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty vuorossa. Kompromissi MMM puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 registä. Tässä varmaan sama. Sulla on tarkoitus, kukaan ei vastusta, me äänestämme. 27 puolesta vastaan tyhjää. Näin muutettuna se on hyväksytty. Sitten kompromissi NNN puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja Artikla 6. Artikla 6, kohta 1, kohta 5. OOO-kompromissi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten artiklan 7, QQQ, kompromissi puolesta vastaan tyhjää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 Abstention, nous allons vérifier sur le 69. Le vote est ouvert. 69 tarkistetaan koneäänestyksen äänestys alkaa. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. 22.18 tuloksella hyväksytty. artiklan 10, kompromissi SSS. Neljältä, neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan. Kun teidän äänestäkään, kuka puoltaa? 71. Vastaan äänet, tyhjät, hyväksytty. Sitten artiklaan 11, kohta 2. Budjettivalvonta 10 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi TTT puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten 14 artiklaa kompromissi UUU puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Kompromissi VVV puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten otsakkeesta kaksi puolesta vastaan tyhjää 75 hyväksytty. Mm, artikla 14a, kompromissi VVV, 2V, neljä ryhmää tekijöinä, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten artikla 15, johdanto-osassa kompromissi XXX, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi YYY puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 kompromissi ZZZ puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Artikla 15 Kompromissi 4c, että puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sama artikla, kompromissi 4a, -ta, puolesta, va, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi 4 kertaa b, neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tällainen äänestys alkuperäistä komission tekstistä puolesta. Niin artikla 16 tässä on kyse, eikä 15. Alkuperäinen komission teksti puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Artikla 16, kompromissi 4 kertaa E. Neljä ryhmää puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Edelleen 16 artikla. Kompromissi 4 kertaa D puolesta vastaan. Sitten kanta 4 puolesta vastaan tyhjää. Ilmeisesti hyväksytty, mutta haluatteko, että me tarkistamme? Tarkistetaan 84. Le vote est ouvert. Tout le monde a pu voter Onko äänestetty? Le vote est clos. Äänestys päättyy. 22, 17 hyväksytty. Sitten artikla 16, kohta 4, kompromissi 4 kertaa F. Neljä ryhmää puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten artikla 17, Tästä ei tarvitse äänestää. No, mutta 19 jälkeen meidän pitää äänestää tästä konferenssista JJJJ puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten artiklan 20. Kompromissi 4 kertaa Q. Pu- neljä ryhmää tekijöinä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten artikla 20, kohta 1b, 4 kertaa L kompromissi puolesta, vastaan tyhjä, hyväksytty. Edelleen sama artikla. Kompromissi 4 kertaa N, 4 ryhmältä puolesta, vastaan tyhjä, hyväksytty. Kompromissi 4 kertaa N puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten 20 artiklan jälkeen uuteen artiklaan 355 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdysvaltain neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Alkuperäinen komission teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Artikla 21, kohta 2c, kompromissi 4 kertaa O, neljä ryhmää puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21a 80, 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 21 artikla A, kompromissi 4 kertaa B puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten Kompromissi 4 kertaa T. Neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ajatellaan 22. Kompromissi 4 kertaa Q puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi 4 kertaa R puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmesta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Vuorossa kompromissi. Neljä kertaa S puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Kaksi, kaksi artiklaa. Kyllä tämä raukeaa. Sitten artikla 22, kohta 1a. Kompromissi o Yhtäkkiä sellainen tulee tänne. Puolesta, vas, puolesta äänet, kompromissi O, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 4 kertaa U. Neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 artikla johdanto kohta alkuperäinen komission teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme artikla edelleenkin, kompromissi neljä kertaa V neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten komission alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 kertaa 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sama artikla, kohta kaksi, kompromissi 4 kertaa x, neljältä ryhmältä puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 4 kertaa y, neljältä ryhmältä puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 24 artikla, kompromissi 4 kertaa Z, puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Ka- Sitten 25 artiklaan kompromissi 5 kertaa A puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Sama artikla, kompromissi 5 kertaa B puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 5 kertaa C puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 5 kertaa D puolesta. Anteeksi. Se onkin jo tullut hoidettua. Suokaa anteeksi. Sitten laita 25 kohta 3. Budjettiasian valiokunnasta 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sama artikla. Kohta neljä myös käyty läpi, joten sitten siirrytään 26 kohta 1, kompromissi 5 kertaa G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi viisi kertaa H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksikymmentäviisi Kukka puoltaa 125 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten otsakkeeseen, joka on jo katettu otsikkoon. Ja nyt menemme Joranson kappaleisiin. Johdatosan kappaleesta kolme Äänestämme kompromissista C viideltä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Odotan kappale 4, kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E. Se otetaan uudestaan uutena kohtana puolesta vastaan ja hyväksytty. tuon kappaleen neljän jälkeen. K. Regista kakkonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 136 Zimmer, Händel, Löjarik. Suullinen tarkistus mukaan lukien. Vastustaako joku suullista tarkistusta? Ei joten me äänestämme tästä 136 näin muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 137 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Teemu Kakkonen puolesta vastaan Tyhjää. Ilmeisesti hyväksytty, mutta oikein kukaan ei äänestänyt. Siis kuka puoltaa kohtaa kaksi naisten valiokunnasta? Puolesta FEM 2 vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Johdaton kappale 5, kompromissi F puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten ITRE-valiokunnan kolmos, Enestilä vastustaa puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Voidaan tarkistaa kyllä. Äänestys alkaa. Tout le monde a pu voter. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. 21 puolesta, 18 vastaan, yksi tyhjä. Te olette ihan oikeassa, hyväksytty. Sitten kont 2 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta kolme, kontista edelleen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdanto-osan kappale 6, kompromissi G, viiltä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten seitsemän, kompromissi H puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty johdotason kappale 8, kompromissi I, viideltä ryhmältä puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten TEM viisi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten regi viisi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Johdotason kappale 9, kompromissi J, neljältä ryhmältä puolesta. Ai tarvitsetko tarvitsekaan sitä tuosta. Sitten se on kappale 10, konfirmissi K, neljältä ryhmältä puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Konfirmissi L puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Se on kappale 12, 157, Zimmer, Hendel ja Rik poisto puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi M puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten 10 tarkistuspuolesta vastaan. Tyhjää. Me tarkistamme tarkistuksen 10. Äänestys alkaa. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. 17.23 tuloksella hylätty. Ja sitten tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten poisto 159 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Johdantosan kappale kappale 14, kompromissi N puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten vuorossa kappaleeseen 15. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi Q puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi R puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten 178 puolesta vastaan tyhjään hyväksytty. 17 Jeesuksen kappaleen jälkeen 179 samat tekijät. Edellistä äänestystä pyydetty. Äänestämme ensimmäisestä osasta ilman sanoja such as some employment subsidies and insurance contributions puolesta vastaan tyhjää. Me tarkistamme tuloksen. Äänestys alkaa. Tout le monde a pu voter? Onko äänestetty? Äänestys päättyy. 21 19 tuloksella hylä, anteeksi, hy, hyväksytty. Sitten lisätään nämä sanat, jotka jätettiin tässä äsken pois. Puolesta, vastaan, tyhjää, toinen osa, hylätty. Sitten 180 tarkistus puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Osanto kappale 18. Kompromissi U puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 V. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Jos on kappale 18a, kompromissi V puolesta, tyhjää hyväksytty. Tarkistus 184, Deli Schröter puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten siirrytään 19 ehdotuksen kappaleeseen kompromissi X puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 187 puolesta vastaan tyhjää Tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 21 puolesta 17 vastaan hyväksytty. Sitten kielinen, ei. Mm, sitten 22 puolesta vastaan tyhjään Hyväksytty. 21 osan kappale. Alkuperäinen komission teksti puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten 22 vuoden jälkeen budjetti 7 puolesta vastaan tyhjää. Me tarkistamme tarkistuksen tai kohdan 7 budjettivaliokunnasta puolesta Mun Onko nyt äänestetty? Äänestys päättyy. Kahdeksantoista tuloksella hylätty. Tässä on kappaleen 23, Y-kompromissi. Siitä sitten blogissa kolme. Ja näin olemme käyneet läpi nämä kohdat ja sitten äänestämme koko päätöslauselman tekstistä. Rova Steinruck. Das richtig mitbekommen haben, ist äh, Amendment. Niin, puheenjohtaja, jos ymmärsin oikein, 97 tarkistus, siitä ei siis äänestetty vai? Mm. L'amendement 97 tumbee si l'amendement 357. 97 raukeaa, jos 357 kuitenkin kuului neljä O-kompromissina, niin en tiedä miten sitä voitaisiin äänestää. Hyvä. Sitten kohdan yksi jälkeen budjetti ykkönen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja edelleen kohta yksi, budjetti kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt äänestämme koko tekstistä. Kun äänestyksenään saka. Kuka? Vous voulez pas de vote électronique <laughs> Si. Alors, tout le monde a pu... voter. Onko nyt äänestetty? Äänestys päättyy. Aika hämmästyttävää. 36 puolesta ääntä, kolme vastaan ja yksi tyhjä. Nyt varmasti voimme onnitella esittelijää. Pour ce brillant succès. Haluaisin vain kertoa teille, että meillä on vain kuusi pientä kohtaa komission alkuperäisestä tekstistä enää mukana. En tiedä, onko komission edustaja täällä paikalla, mutta näiden kuuden pikkuruisen kohdan, kohdalla monet niistä koskee tätä tekstin johdanto osaa Joten neuvottelijoiden tehtävä on aika vaikea, kun aloitetaan neuvottelut. Ja sitä paitsi me hylkäsimme vain viisi ja puoli tarkistusta, joten suoraan sanottuna voimme vain todella onnitella esittelijämme, mutta minä haluaisin sanoa, että vielä kiittää kahta sihteeristön jäsentä, jotka ovat tehneet varsin tiivistä yhteistyötä tämän äänestyksen puolesta. Ja tässä ei ollut yhtään virheitä tässä äänestyspaperissa. Tietysti pitää onnitella myös varjoesittelijää sitten poikkeuksellinen menettelytapa. Minun täytyy lukea teille jotakin tässä kerrankin. Minun täytyy sanoa, että tämän äänestyksen jälkeen me teemme päätöksen ryhtyä neuvottelemaan neuvoston kanssa, jotta mahdollisesti saadaan ensimmäisessä käsittelyssä sopimus aikaan artiklan 70 kohta 21 mukaisesti parlamentin työjärjestyksessä. Ja ehdotan teille, jos teille sellainen sopii, että edelleen tekstin mukaista, joka johtavat työtämme neuvotteluryhmä neuvoston kanssa tehdään parlamentin puolelta niin, että minä olen mukana esittelijä ja varjoesittelijä. Tämä tarkoittaa sitä, että minä, Steinrück, Boulogne, Hakin Schröter – tai Deli, kumpi. Molemmat eivät voi osallistua trilogin Zimmer McIntyre. valtuutus, muodostuu tästä mietinnöstä, jonka tässä hyväksyimme. Kun tiedätte, ja ensimmäinen trilogineuvoston neuvoston ja komission kanssa on tarkoitus järjestää 10. heinäkuuta kello 18.30. Tietysti ymmärrämme, otamme huomioon nämä neuvotteluiden kehityksen. Sitten 22 ja 23 on lykätty ja sitten me menemmekin kohtaan 24, jossa me äänestämme lausunnosta, jonka on laatinut Rova Jotova naisten asian valiokunnalle aiheena naisten työolot palvelualalla. Minulle on kerrottu, että äänestysluettelo, joka teillä on jaettu siinä, on vähän muutoksia. Tar- suullinen tarkistus 11. Siinä kyseessä on 27 tarkistus ja sitten 12 tarkistus on vedetty pois. Kohta yksi kompromissia, joka on esittänyt neljä ryhmää puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 10 Zuberilta ja Lehyärikiltä kahdessa osassa. Ensinnäkin ensimmäinen osa, eli ensimmäinen osa calls on the commission ja niin edelleen works such shifts sanamuotoon saakka. Kuka on puolesta? Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Ja sitten toinen osa. Siitä voidaan kuitenkin äänestää. Eli toinen osa. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta yksi, tarkistus 11, Klivetiltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta kaksi kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 17 Steinrykiltä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta kaksi tarkistus 19 Äh, tarkistus 18 jälkeen tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi C neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 27 Cornelis sen. Ja sitten tämä suullinen tarkistus, cause on the, joka korvataan encourage-sanalla. Kuka vastustaa tätä suullista tarkistusta? Eli 27 tarkistus näin muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta viisi, kompromissi E, neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale kuusi, tarkistus 34, Obermajorilta puolesta vastaan tyhjää 34 tarkistetaan. Äänestys alkaa. 34 äänestys päättyy. 20 puolesta, 16 vastaan, yksi tyhjä, hyväksytty. Eli tein nyt virheen. Ai niinkö? Niin, 32 tarkistus. Kuka on puolesta vastaan tyhjää? Hyväksytty 33. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tämä oli siis minun virheeni. Nyt se on korjattu. Sitten 36 tarkistus. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Eli muut, äh, muista äänestetään yhtenä ryhmänä Ovatko kaikki samaa mieltä? Puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Eli sähköinen äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 33 puolesta, kaksi vastaan, kaksi tyhjää. Onnittelut esittelijälle. Sitten palaamme niihin asioihin, joita emme käsitelleet eilen, eli kohta 18 esityslistalla. qui nous conduit à donner la parole. Eli annamme puheenvuoron Veronika Lope Fontanielle, jotta voimme käsitellä lausuntoluonnosta Euroopan meri- ja kalatalousrahasto. Eli valmistelija, teillä on puheenvuoro voitte esitellä meille nämä 73 tarkistusta, jotka on, joita on tehty. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin käsitellä hiukan tästä itse aiheesta, mitä tulee Euroopan meri- ja kalatalousrahaston uudistukseen. Tässä ennen kaikkea pyritään yksinkertaistamaan lainsäädäntöä ja saavuttamaan yhteisen kaltauspolitiikan tavoitteita ja yhdennetyn meripolitiikan tavoitteita. Tämä on 2020 voimassa kyseinen asetus ja se tulee pyrkii siihen, että saavutetaan 2020 strategian tavoitteita kolmen aloitteen kautta. Ensinnäkin Eurooppa, joka todellakin käyttää voimavaroja hyväkseen toiseksi, EU, joka tukee e innovaatiota ja kolmantena asiana uudenlainen koulutus, työpaikat, mitä tulee meidän lausuntoomme, täytyy ottaa huomioon kysymyksiä, joita pidän välttämättöminä, jotta voimme lisätä työllisyyttä. Laadukasta työllisyyttä tarvitaan. Samalla pitää toimia köyhyyttä vastaan, sosiaalista syrjäytymistä vastaan ja edistää taloudellista kehitystä ja toimia sosiaalisesti kestävällä tavalla alueellisesti myös. Tässä pitää ottaa kiinnittää huomiota aivan erityisesti pienkalastajiin. Pitää tukea erittäin tehokkaasti pienkalastusta muun muassa siksi, että se luo enemmän työpaikkoja ja se on vähemmän haitallista meriympäristölle ja edistää talous- sosiaalista, sosiaalista, sosiaalista alueellista kohesiota. Pyritään välttämään myös se, että yhteiset ovat riippuvaisia kalastuksesta eivät häviä tai näitä elinkeinoa pitää myös taata toiminta kestävässä kalastuksessa pitkällä aikavälillä, mutta pitää edistää myös monimuotoistamista tällä sektorilla usein kalastajat joutuvat maksamaan tiettyinä aikoina, siksi heille pitää löytää vaihtoehtoisia mahdollisuuksia. Siksi kalastajien, heidän perheensä koulutus ja ennen kaikkea naisten koulutus, jotka tekevät työtä perheyrityksissä. Koulutus, ammattikoulutus, sen täytyy olla niin pysyvää kuin alkuopetustakin tai alkukoulutusta tässä olennaisia kohtia meidän lausunnossamme. Ja me korostamme tietenkin työntekijän tai kalastajien työsuojelukysymyksiä varsin usein. Heidät on jätetty hiukan oman onnensa nojaan. Sitten pitää laajentaa työmarkkinaosapuolten keskustelu. Toinen tärkeä kohta kalastajien työsuojelukysymysten lisäksi tässä pyritään laajentamaan myös sosiaalista vuoropuhelua kaikille niille sektoreille, joita tämä asetus koskee mukaan lukien pienet pienkalastajat, jotka yleensä ei, joita yleensä ei oteta huomioon, ja heidän se pitäisi paremmin kuunnella ja arvostaa. Ja jotta vielä lopuksi meistä on tärkeää ottaa mukaan sosiaalinen innovointi, jotta voimme löytää uusia ratkaisuja sosiaalisiin kysymyksiin, ongelmiin. Tässä lyhyt tiivistelmän niistä kohdista, joita käsitellään myös tarkistuksissamme, joita on tehty tähän asetukseen. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esittelijälle. Muy brevemente, señora presidenta, para decirle... Puheenjohtaja, puhun täällä edustaja Kristensenin nimissä. Me olemme seurannut tätä työtä. Olemme täysin samalla esittelijän talousunlaatijan kanssa kaikista kohdista, joita hän sanoo. Ainoa asia, jonka voisin ottaa esille, että SD-ryhmäkin huolestuttaa kalastuksen kohdalla. Yksi asia meidän pitäisi niin kuin maataloussakin pyrkiä todella voimakkaasti toimimaan, koska uhat, joita liittyy kestävyyteen, tämä on kaikki varsin, ovat vahvoja uhkia. Tämä koskee erityisesti kalastusalus, kalastustalousalueiden niin Muuten voin Uskon, että EPPn nostaja voi hyväksyä tämän, ja niin kuin aikaisemmin sanoin, me olemme erittäin tyytyväisiä ja haluamme onnitella lausunnonlaatijaa. Thank you, Madam President. Uh, just two points from... Kiitoksia puheenjohtaja. Kaksi asiaa vaan tästä alkuperäistekstistä, jota minä en ole mukana, mutta niin voin ne muistaa. Lopussa puhuttiin siitä, että tuetaan kalastusyhteisöjä. Ne itse asiassa tukevat itse, eh, itseään eh, aikojen ajan kalusta kalastajat ovat kalastaneet, tuoneet saaliinsa maahan ja ne yhteisöt, joissa he elävät, ovat suurimmalta osin, jos katsotaan Euroopan karttaa, varsin pieniä yhteisöjä. On suurempiakin kalastussatamia, mutta suurin osa on pieniä kalastussatamia ja kaikki on riippuvaista kalastusyhteisöstä ja tämä taas luo matkailua, joten koko tuki tälle yhteisölle riippuu kalastuksesta ja kaikkea mitä he tarvitsevat on riittävää tukea lainsäädäntönäkökulmasta. Tämä vie minut asiakirjan alkuun, jossa tämä aloite käsittelee yhteisen kalastuspolitiikan tukemista, mutta yhteinen kalastuspolitiikka on katastrofi. Sen jälkeen, kun se on otettu käyttöön vuodesta 1973, kalakannat ovat vähentyneet huolestuttavasti niin, että useilla alueilla tilanne on katastrofaalinen. Joillain alueilla tuskin kaloja löytyy laisinkaan. Ja tämä johtuu ää, äh, yhteisen kalastuspolitiikan kauheasta... Ää, ähm, järjestelyssä, jossa monet kalastajat heittävät yli laidan valtaisia määriä kaloja johtuen järjettömästä kiintiöjärjestelmästä. Meidän täytyy palata siihen, että kalastetaan kansallisilla vesillä. On pidetty huolta kanakannoista mm, ikään kuin nykytermeillä kestävällä tavalla ja tätä Asia on viety sukupolvelta toiselle. Ette ehkä halua ajatella pelkästään Iso-Britanniaa, mutta minä viittaan nyt kahteen toiseen valtion, Norjaan ja Islantiin, jotka ovat hyvin riippuvaisia kalastuksesta. Ne eivät kuulu Euroopan unioniin, ne eivät siis hyödynnä kalastuspolitiikkaa, yhteistä kalastuspolitiikkaa, heillä on omat sääntönsä ja siellä kalastusyhteisöt ja kalakannat voivat oikein hyvin. Vähän aikaa sitten eh, tämän vuoden alussa Norja ilmoitti, että kalakannat olivat kasvassa ja kuttu, kutemisaika oli menossa oikein hyvin. Islannissa on saman tilanne, kaloja heitetään hyvin vähän pois. Ja Irlannissa tilanne on samankaltainen. Se tulee Islannista. Siellä on pidetty huolta omista kalastusvesistä, koska ovat EUn ulkopuolella. Meidän täytyy päästä eroon yhteistä kalastuspolitiikasta, ainakin sen hirveimmästä osasta nimittäin, että liiallista saalista heitetään kuolleena takaisin mereen. Kiitoksia. Thank you, Madam Chairman. Um, Kiitos puheenjohtaja. Monet meistä tässä salissa ovat samaa mieltä näistä huolenaiheista, jotka liittyvät yhteiseen kalastuspolitiikkaan ja poisheltoon, mutta me tiedämme, että tämä on myös maailmanlaajuinen ongelma ja meidän vesillämme tapahtuu muutoksia, ilmastonmuutosta ja lämpötilan muutoksia ja niin edelleen. Eli on paljon sellaisia asioita, jotka liittyvät näihin kalastusyhteisöihin, erilaisia ongelmia, aivan kuten tässä valmistelijakin aluksi totesi Eli kun pohdimme sitä, että mitä me teemme näille asioille seuraavien vuosien aikana vuoteen 2020 mennessä, tärkeää on se, että tämän lausunnon suunta on toivottava, jos katsomme, mitä Veronika Lope Fontanje sanoi esimerkiksi tästä taitoagendasta ja muista asioista, niin tämä on erittäin hyvä, tämä on hyvä pohja. Eli lausunto menee todellakin oikeaan suuntaan ja me voimme sitä tukea. Kiitos muita kollegoja. Kalastus ei sitten kiinnostakaan, joten annan sitten komission edustajalle puheenvuoron Dakoni. Yes, good morning. Um... Niin, hyvää huomenta. Minä työskentelen DG Maaressa. Ähm, meillä ei ole mitään erityisiä kommentteja tästä. Halusin vain selkeyttää asiaa siinä mielessä, että tämä ehdotus kovasti korostaa sitä, että tuetaan kalastusyhteisöjä. Meillä on kokonainen luku, joka käsittelee sitä, ja koko luonnosteluvaiheen ajan ja nyt myös neuvotteluissa me korostamme kestävän kehityksen ja paikallisyhteisöjen roolia ja yritämme korostaa sen merkitystä selventääkseni ainoastaan, että tämä rahasto on ikään kuin lista mahdollisia toimenpiteitä, ja jäsenvaltiot voivat aina e, päättää, mitä toimenpidettä he painottavat ja tukevat. Joten toivomme, että jäsenvaltioiden päätös menee tähän suuntaan ja e, tässä hyväksyntävaiheessa komissio myös osallistuu. Ja haluan vain, että tiedät, että me korostamme tätä, koska komissio ehdotuksessaan myöskin uskoo, että tämä on yksi tärkeimmistä luvuista ja siksi tämä ehdotus on käänne uuteen verrattuna aikaisempaan rahoitusvälineeseen poistamalla kaikki ne toimenpiteet, joita on pidetty haitallisina, jotka liittyivät kala, kantaan, esimerkiksi romutukseen ja moottoreiden korvaukseen. Ottamalla pois nämä erittäin kalliit ja suorat tuet, jäsenvaltiot keskittyvät ehkä myös kestävään kehitykseen kalastusalueella. Kiitoksia. D'accord, merci madame la présidente. Niin, kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää vielä kaikkia kommentoijia. Voimme työskennellä yhdessä. Olen merkinnyt ylös kaikki kommentit, joita kuulin. On erittäin tärkeää, että teemme tarkistuksia, jotka liittyvät erityisesti nuoriin. Ja varjoesittelijät tekevät erinomaista työtä. Kiitos tästä hyvästä yhteistyöstä kaikille. Très bien. Alors voilà une contribution de fond. Euh... Tarkistukset pitää esittää 10. heinäkuuta kello 12 mennessä ja sitten tarkastelemme niitä 8. ja 9. kompromissitarkistuksia käsitellään ja niistä sitten äänestetään samassa kokouksessa jotta sitten kalastusvaliokunta voi hyväksyä tekstin 28.11. ja täysistunnossa ehkä tammikuussa käsitellään tätä asiaa. Jokainen valiokunta käsittelee asioita hyvin erilaisissa rytmissä. Ennen kuin menen eteenpäin, haluaisin sanoa, että pitäisi lähettää pieni viesti kaikille jäsenille. Meillä on kello 11.30 täällä mukana Ilon pääjohtaja. Ja toivottavasti saisimme mahdollisimman paljon jäseniä tänne saliin, koska tämä on tärkeä asia, kun ajatellaan niitä suhteita, joita haluaisimme ylläpitää tämän järjestön, kansainvälisen työjärjestön kanssa, joka on meille hyvin tärkeä järjestö. Olemme siis päättäneet kohdan 18 käsittelyn ja sitten menemme kohtaan 19. Jäsen Jaslovietska esittää meille tämän oma aloite mietinnön sosiaalisen investointeja koskeva sopimus vastaus kriisiin. Tähän on saatu 154 tarkistusta. Olkaa hyvä esittelijä. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Szanowni Państwo, na wstępie chciałabym bardzo serdecznie podziękować. Hyvät naiset ja herrat, ensinnäkin haluaisin lämpimästi kiittää teitä kaikista näistä 154 tarkistuksista, jotka olette jättäneet minun asiakirjaani Olette olleet hyvin aktiivisia ja tämä osallistuminen osoittaa, kuinka tärkeä ja mielenkiintoinen aihe tämä on ollut. Ja tämä ei kyllä nyt näy sitten jäsenten paikallaolossa tässä salissa, mutta ehkäpä aikataulun muutos keskustelussa on vaikuttanut tähän. Minä, minulle mm, esittelijänä kaikkein tärkeintä on täytäntöönpano ja kaikkien meidän jäsenten tulisi olla vastuussa siitä, mitä tähän asiakirjaan mukaan, joten yritän saada aikaan kompromissitarkistuksia, jotka kuvastavat suurinta osaa näistä hyvistä ajatuksista, joita kollegamme ovat jättäneet. Haluaisin kommentoida joitakin näitä tarkistuksia. Suurin osa ehdotetuista tarkistuksista on sellaisia, että voin ne hyväksyä, mutta en voi hyväksyä sellaisia, joissa halutaan poistaa kokonainen ajatus, kuten esimerkiksi 145 tarkistus tai tarkistukset, jotka kieltävät Äh, esimerkiksi äh, varovaisuusperiaatteen, kuten 13 tai 15 tarkistukset ja tarkistukset, jotka liittyvät köyhyyteen ja sosiaalisen syrjäytymiseen, Olen samaa mieltä siitä, että tar- äh, kriisistä johtuen syrjäytyminen ja köyhyys on vahvist- lisääntynyt, mutta vastaus tähän tilanteeseen pitäisi olla, että ryhdytään toimiin työmarkkinoilla. Meidän tulisi tehdä kansalaisistemme aktiivisempia auttaa perinteisellä tavalla. Se ei kyllä aina välttämättä riitä ja se saattaa johtaa jopa köyhyyden lisääntymiseen. Kaikki tarkistukset, joilla halutaan parantaa työpaikkojen laatua, niiden määrää, niiden vakautta. Kaikki tarkistukset, joissa mm, puhutaan siitä, että kansalaisten pitäisi olla aktiivisempia, joissa halutaan rohkaista ihmisiä etsimään aktiivisesti työpaikkaa jossa puhutaan pk-yrityksistä, ne kaikki saavat täyden tukeni. Kun kävin läpi näitä tarkistuksia, huomasin, että kappale neljää kaikki kollegani eivät tulkinneet oikein. Uskon, että olemme tilanteessa, jossa perinteinen hyvinvointivaltion malli ei riitä. Meidän tulisi keskustella enemmän aktiivisesta tai aktivoivasta hyvinvointi valtiosta, valtiosta, joka antaa kansalaisille välineitä, jotta he voivat eh, sopeutua nopeasti muuttuviin tilanteisiin työmarkkinoilla. Toivon, että kollegani tukevat minua tässä kohdin. Ja sitten ehkä muutama ehdotus vielä tarkistuksista, jotka aion ottaa mukaan kompromissiin 7, 8, 9, 10 ja 11. Ja tarkistuksessa 11 en ole aivan varma, että kyse on kilpailukykykriisistä, 13, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33 ja 35. Palaan nyt tarkistuksen 33. En tiedä, pitäisikö meidän investoida pelkästään koulutukseen. Onko se ainoa tapa, ihmelääke kaikki? kaikkiin sairauksiin työmarkkinoilla, mutta mitä tulee tämän tarkistuksen sisältöön, niin se on kyllä sellainen, että se pitäisi ottaa kompromissiin. 36, 37, 38 ottaa myöskin kompromissiin. mitä tulee tarkistuksen 38, on erittäin tärkeää löytää torjua pimeää työtä. Haluaisin kiittää äh, edustaja Pupakiksesta, että hän on kiinnittänyt huomioni tähän, että meidän täytyy torjua laitonta työllistämistä. Sitten 45. Olen erittäin iloinen, että eh, tämän tarkistuksen laatija kiinnitti huomioni pekoyritysten merkitykseen. Hän sanoi, että me emme tue täysin pk-yritysten potentiaalia. Eh, sitten 44, 45, 46, 57, 54, 55, 56, ne myöskin otetaan mukaan tähän kompromissiin. Sitten tarkistus 60. Äh, edustaja Esaja ehdottaa tässä, että meidän tulisi arvioida jäsenvaltioita kriittisesti, kun on kyse sosiaalista investoinnista. Tämä ei kuitenkaan mielestäni ole tapa parantaa tilannetta. Meidän on katsottava, miten politiikkaa pannaan täytäntöön. 61, 62, 63 otetaan myöskin kompromissiin. 68, 69, 70 myös. Ja mitä tulee tarkistuksen 72, haluaisin kysyä, tämän laatijalta hiukan selvitystä, koska luen tästä, että meidän tulisi taata kunnollinen toimeentulo sitä tarvitseville. Sitten 73, 74, 76 jäävät myös tarkistuksen kompromissitarkistuksiin, kuten 75, 77. Tässä meidän ei mielestäni pitäisi puhua pelkästään pysyvistä uusista työpaikoista. Meillä on myös hyvin paljon epävakaita työpaikkoja tänä päivänä, jotka pitäisi ottaa mukaan tähän toimenpiteeseen 81, 2, 3, 4, 5, 91 ja 96. 91 haluaisin pyytää vähän lisäselvitystä, mitä tarkoitetaan sillä, että luodaan hyviä edellytyksiä. Haluaisin ymmärtää, mitä tällä tarkoitetaan. Sitten 93. Tätä minun täytyy korostaa erityisesti jälleen kerran. Olen sitä mieltä, että porkkana on joskus parempi kuin keppi. 98 edustajissa ja myöskin ehdottaa jonkinlaista varotoimenpiteitä hyväksyn ne 100, 103, 106, 110, 111 myöskin 107 Mielestäni työttömyys pitäisi korvata sanalla työllisyys. Meidän tulisi olla myönteisiä, meidän tulisi enemmänkin puhua siitä, mitä me haluamme tehdä, mitä haluamme saavuttaa, eikä niinkään mitä me haluamme torjua. Jos luomme uusia työpaikkoja, niin sitten tietenkin työttömyys laskee ja se on myönteisempää. Sitten 113. Siitä haluaisin vähän selvitystä herra Pahilta, mitä hän tarkoittaa sillä, kun hän puhuu työllistämistä kouluttamattomille työntekijöille. 119, 118 otetaan mukaan kompromissiin, mutta kohdassa 118 pyytäisin edustaja Gönchiä vähän selkeyttämään tai selittämään, mitä hän tarkoittaa sillä, että luodaan kouluihin osallistava ilmapiiriä. Hän varmaan tarkoittaa, että toteutetaan hankkeita, jotka on kohdistettu nuoriin, jotka valmistelevat heitä olemaan aktiivisia työmarkkinoilla. Tarkistuksessa 23-24 myöskin, mutta tarkistuksessa 124 pyytäisin selitystä, koska tässä lukee, että sosiaalisten investointien tulisi investoida myös vanhustenhoitopaikkoihin en oikein ymmärrä tätä. 125 ja 6, 130, 131, 134, 135 ja 36 menevät kompromissiin. Mitä tulee tarkistuksen 134, niin pyytäisin jälleen selvitystä, koska tässä sanotaan, että ikääntyneitä tulisi rohkaista työssä käyntiin asianmukaisilla toimenpiteillä. Mitä nämä toimenpiteet tarkoittavat? 139, 40 ja 44 kompromissiin, 45, 46 ja 47 myöskin. Sitten 146 ja 149 pidän kovasti näistä tarkistuksista, koska ne laajentavat sitä, mitä on ehdotettu alkuperäisessä asiakirjassa ja tarkistusten laatija puhuu konkreettisista toimenpiteistä investointipaketissa 153. En ole täysin vakuuttunut siitä, että globalisaatiorahastoa tulisi käyttää investointien lähteenä, sosiaalisten investointien lähteenä. Kiitoksia vielä kerran kaikista näistä tarkistuksista. Olette täydentäneet työtä, niin tietenkin äh, rajoituksista johtuen voin nyt kaikkia näitä ajatuksia ottaa mukaan alkuperäisen äh, asiakirjan niin tällä viikolla en tehdä kompromissitarkistuksia lähettää ne kaikille varjoesittelijöille, kiinnostuneille kollegoille. Haluaisin valmistella asiakirjan, jonka te kaikki voitte tukea ja jota te sitten mielellänne edistätte jäsenvaltioissanne. Niin kiitoksia. Madame Papadopoulou, mais avant... Papadopoulou, mutta ennen kuin annan hänelle puheenvuoron, niin haluaisin toivottaa tervetulleeksi Gironin, Gironin alueelta eh, vierailijaryhmän, jotka ovat täällä Brysselissä vierailmassa ja Ja todellakin tervetuloa. Toivottavasti voitte olla täällä meidän kanssamme siihen asti, kun tässä 20 minuutin kuluttua saamme tänne kansainvälisen työjärjestön pääjohtajan mukaan. No niin, seuraava puhuja. Thank you very much, uh, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan onnitella sd ryhmän nimissä esittelijä hyvin tehdystä mietinnöstä. Ja ilmaisen jälleen kerran sen, että arvostamme kovasti tätä työtä, koska jotkut EPP-jäsenet, kuten esittelijä, joka tulee Hollannista, ymmärtää todellakin, että säästötoimet eivät ole ratkaistamaksi talouskriisiin. Ja tämä ei saa Eurooppaa takaisin raiteilleen. Olen kuullut ihan muutama minuutti sitten että lähes puolet tarkistuksistamme, teimme 28 tarkistusta SD-ryhmästä, puolet niistä otetaan mukaan kompromissitarkistuksiin. Tietysti voidaan keskustella myös näistä muista, koska olemme sitä mieltä, että jos ne otetaan mukaan, ne todellakin tekevät tästä mietinnöstä täydellisemmän. Meidän tarkistuksissamme kaikissa korostamme, että talouskriisi, todellakin vaikuttaa pysyvällä tavalla taloudelliseen kasvuun, työllisyyteen, julkisiin säästöihin, mutta myös laatuun ja määrään sosiaalisessa ja julkisessa investoinnissa Euroopassa. 13 tarkastuksessa tämän mainitsemme ja uskomme, että säästöpolitiikka, joka on vaikuttanut kielteisesti työllisyyteen, kasvuun ja kilpailukykyyn Euroopassa, se ei riitä ja meidän täytyy ylittää tämä finanssipoliittinen toiminta ja saada aikaan kestävä kasvu, työpaikkojen luonti ja sosiaalinen edistys. Me korostamme myös joissakin tarkistuksissamme, jotka otetaan mukaan kompromissiin, että budjettilanteen vahvistamiseen täytyy liittää myös kattava investointistrategia kestävää kasvua varten ja työllisyyttä varten. Ja tietysti vahvempia, vahvempaa sitoumusta pitää osoittaa jäsenvaltioista ja toimielimistä tietysti myös, jotta saavutetaan EU 2020 strategian tavoitteita, koska sosiaalinen työllisyys, koulutukset, tavoitteet EU 2020 strategiassa meidän mielestämme eivät ole saaneet tarpeeksi huomiota suurimmassa osassa jäsenvaltioita. Tämän lisäksi kun otetaan huomioon se, että työ, työttömyys on lisännyt 7,1 2080 prosenttiin tammikuussa 2012 EUn 27 jäsenvaltiossa. Selkeitä eroja kuitenkin on eteläisen ja pohjoisen Euroopan välillä. Kahdeksan miljoonaa eurooppalaista on vaarassa joutua köyhyys, köyhyyteen ja yhä enemmän työtä tekeviä köyhiä ja työttömiä löytyy valtavasti nuorison parista. Nämä ovat kaikki asioita, joista puhumme tarkistuksessamme. Ja tietysti on enemmän lapsia, jotka elävät perheessä, jossa kukaan käy töissä, puuttuu investointia koulutuksen, ammattikoulutukseen. Nämä ovat kaikki sellaisia syitä, minkä takia näitä no, kysymyksiä pitäisi ottaa huomioon ja uskon, että on, nyt on paljon paineita hyvinvointivaltion suuntaan. Tämä on pahentanut kriisiä ja tietysti kulutus on kalliimpaa ja tuotos on laskenut. Tässä tarvitaan paljon toimenpiteitä, muitakin kuin säästötoimia, jotta voidaan vahvistaa tietoa, pätevyystasoa, työvoimassa ja meidän täytyy saada kohdennettuja sosiaalisia investointeja, jotta saavutamme EU 2020 tavoitteet. Meidän pitää pyrkiä kohti sellaista, että luomme korkeatasoisia työpaikkoja ja uudistamme talousrahoitusjärjestelmän, niin että voimme keskittyä ihmisiin. Me, miten luodaan ihmisarvoisia työpaikkoja, palkkoja ja saadaan kestävää kasvua. Me korostamme tarkistuksissa myös sitä, että meidän pitää järjestää mm, koulutusmalleja yksityisille ja löytää hyvä tasapaino turvallisuuden ja jouston välillä työmarkkinoilla. tietysti meidän pitäisi yrittää vähentää taloudellista riippumattomuussuhdetta ja sitten ja nostaa eläkeikään tällaisia tarkistuksia. Olen ehdottanut SD-ryhmästä, odotamme kovasti tätä yhteistä kokoustamme tulevina viikkoina, niin että voimme sitten keskustella muiden varjoesittelijöiden kanssa muista ryhmistä, minkälaisia kompromisseja saadaan aikaan ja miten voidaan hiukan parantaa tätä mietintöä vielä. Kiitos. Madame Lambert. Sitten Lambert. Thank you, Madam President. Um... Kiitos puheenjohtaja. Olen varjoesittelijänä. Tämä varjoesittelijä ei päässyt tänne paikalle, mutta esitän kommentit esittelijälle lukuisista tarkistuksista. Muun muassa siitä, että haluttaisiin puhua myönteisemmin työllisyydestä eikä työttömyydestä. Mutta kiitos erittäin paljon näistä tarkistuksista erityisesti 146 tarkistuksesta pyysitte selvitystä yhdestä tai kahdesta muusta tarkistuksesta. Esimerkiksi se 72, joka liittyy sosiaaliturvaan, joten tähän palataan vielä yksityiskohtaisemmin. Sitten kappale neljä. Halusimme olla hieman tarkempia sen osalta, että puhuttaisiin ikään kuin myönteisestä aktivoinnista pikemminkin. Mutta yleisesti olemme samaa mieltä niistä suuntaviivoista, jotka tässä tekstissä on, ja odotan yhteistyötä kompromissitarkistusten osalta. Kiitos. Euh, Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten annan puheenvuoron esittelijälle. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Dziękuję za te uwagi. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kommenteistanne. Kiitän siitä, että olette jakanut, jakaneet ajatuksianne kanssani. Haluaisin vakuuttaa teille, ettei vain Puolan valtuuskunta EPPssä, vaan myös kaikki muut kansalliset valtuuskunnat minun ryhmässäni ovat samoilla linjoilla se, mikä meille on tärkeää, on, että ehkä hiukan muutettaisiin asenteita, paradigmoja. Tämän mainitsen myös asiakirjassa. Niin hyvinvointivaltio pitäisi muuttaa aktivoivaksi valtioksi. Me emme ole tarpeeksi rikkaita, jotta voisimme investoida niihin jotka eivät pärjää työmarkkinoilla, jotka vieläkin elävät köyhyydessä. Meidän pitäisi toimia hiukan niin kuin USA jollakin alueella niin, että kansalaisetkin tuntevat vastuuta lapsistaan, kuinka hyvin he ovat koulutettuja, kuinka hyvä, hyvä työmahdollisuudet on sitten, kun kasvaa aikuiseksi. Meidän pitää saada kansalaisista aktiivisempia. Meillä on paljon lahjakkuutta, nuoria ihmisiä, jotka pahoittelen kovasti tätä seikkaa, että ei löytävät työpaikkoja USAsta tai jopa Kiinasta. Tapahtui tällaista aivovuoto koskien ihan parhainta ihmisjoukkoa. Meidän pitää muuntaa tämä kääntää tämä suuntaus. Täytyy saada ihmiset aktiivisemmiksi, täytyy päästä eroon perinteistä järjestelmästä, jossa vain autetaan niitä, jotka ovat tarpeessa, ovat köyhiä, ja meidän täytyy suunnata politiikkaamme sen suuntaista, että ihmiset itse tuntevat itsensä vastuullisiksi ja toimivat aktiivisesti. Olen erittäin tyytyväinen siitä, että olette samaa mieltä päälinjasta asiakirjassa, niin mielestäni kaiken kaikkiaan yhteisiin ponnistuksiin saamme aikaan erittäin hyvän asiakirjan, joka on sitten pohjana tälle mm, asenteiden muutokselle koskien sosiaalisia investointeja. Kiitoksia ja odotan teiltä mm, kommentteja koko kokossa. Kiitos, olemme päättäneet tämän kohdan käsittelyn. Eli nyt Sitten pidämme pienen tauon kello 11.30 asti. Ja toivottavasti meille kaikki jäsenet tulevat sitten paikalle, kun meillä on keskustelu kansainvälisen työjärjestön pääjohtajan kanssa kello 11.30. Bien, chers collègues, euh... No niin, hyvät kollegat. Ehdotan, että jatkamme töitä. Minulla on suuri kunnia ottaa vastaan Guy Ryder, joka on kansainvälisen työjärjestelyn juuri valittu uusi pääjohtaja. Ja teidät todellakin valittiin 28. toukokuuta tähän tehtävään, joten olemme ensimmäisiä henkilöitä, jotka saamme tavata teidät ja käydä keskustelua kanssanne. Meille tämä on erittäin tärkeää käydä keskustelua monistakin syistä. Ensinnäkin Valiokunnan puolesta haluan onnitella teitä valinnastanne. Olen tämän jo kirjallisesti tehnytkin, mutta mukava vielä sanoa näin suullisesti. Ja ymmärrän, että kilpailu oli kova ja ehkä siitä sanottekin jonkun sanasen, mutta monet ehdokkaat olivat hyviä ja siinä oli monta kierrosta. Ja lopulta sitten teidän asiantuntijuutenne ja profiilinne näissä ammattiyhdistysasioissa mahdollisti sen, että te saitte tämän suloisen voiton tässä kilpailussa ja oikein paljon onnea tälle hyvin vaikealle tehtävälle. Paljon onnea ja menestystä. Meidän valiokuntamme puolesta nämä suhteet, jotka meillä on kansainvälisen työjärjestön, ovat erittäin tärkeitä monistakin syistä. Uskon, että tämän toimikauden aikana olemme halunneet edelleenkin korostaa suhteitamme Euroopan unionin ja erityisesti parlamentin ja ilon välillä. Ja haluaisin ottaa tässä kolme ulottuvuutta esille. Ensinnäkin nämä perussopimukset. Me tiedämme, että monet Euroopan unionin maat eivät vielä ole ratifioineet kaikkia sopimuksia. Tämä on meille huolenaihe, koska jos ILO jos sitä ajatellaan historiallisessa kontekstissa, niin se arvo, jota ilosta saamme, niin se on hyvä kaikille. Se koskee kaikkia ja näitä sopimuksia ei oteta tarpeeksi huomioon joissakin jäsenvaltioissa, aivan kuten ILO sanoi, kyseessä on nousevat talousvaltiot tai kehitysmaat, mutta me täällä Euroopan parlamentissa olemme sitä mieltä, että eurooppalaiset eivät ole mitenkään lain yläpuolella. Meidän pitää antaa mallia ja esimerkkiä, että nämä perussopimukset todellakin tulee sovellettua kaikissa maissa. On tärkeää, että me ratifioimme ne. Ja sitten toinen asia, kriisi ja sinne, se työ, jota saamme tällä alalla, kun ajatellaan maailmanlaajuista hallintoa. Eli tämä liittyy ILOon työhön asiantuntijas ja an, asiantuntijuus ja analyysi, jota tehdään tästä sosiaali- ja talouskriisistä, ja tämän me tunnemme hyvin, ja yhteistyö edeltäjänne kanssa – Tämä on meille erittäin hedelmällinen tie. Sitten kolmas asia. Euroopan parlamenttina olemme tehneet aloitteen edellisellä kaudella. Haluamme todellakin tukea ILOn valmistelmaa työtä, erityisesti sopimuksia, jotka liittyvät kotitaloustyöhön ja tämä on erittäin tärkeää meille. Me haluamme tai hyödymme tästä yhteistyöstä. Ennen kuin annan teille puheenvuoron, haluaisin vielä puhua edeltäjästänne. Hänen ansiostamme me pystyimme samanaikaiseksi hyvää yhteistyötä ja toivottavasti voimme jatkaa sitä ja kehittää sitä eteenpäin teidän kaudellanne. Aivan kuten tiedätte, meidän valtuuskuntamme niin meidän valiokuntamme on käynyt Genevessä ja toivottavasti sitten voimme eh, vierailla syksyllä uudelleen siellä. Ja nyt sitten, hyvä pääjohtaja, annan teille puheenvuoron. Ja sitten sen jälkeen otetaan kysymyksiä, aivan kuten hyvin varmasti tiedätte tämän käytännön. Well, um, <clears throat> good morning uh, to, to members of the committee. No, hyvää huomenta valiokunnan jäsenille. Kiitoksia puheenjohtaja näistä tervetulias sanoista. Ja kiitoksia eh, myös mahdollisuudesta, jonka kannatte minulle tänä aamuna eh, puhua. Haluaisin sanoa, aloittaa eh, vuoropuhelua, mutta oikeastaan mitä pitäisi sanoa, jatkaa vuoropuhelua kansainvälisen työjärjestön kanssa, joka mielestäni on kehittynyt hyvin hedelmällisesti viime vuosina, ja tehdä yhteistä ajatustyötä siitä, miten voimme viedä tuota vuoropuhelua eteenpäin olosuhteista, jotka työmaailmassa ovat erittäin vaikeat ja ongelmalliset olosuhteet, jotka vaativat meiltä, että me täysin tutkimme sitä, miten ILOn ja Euroopan unionin ja teidän valiokuntanne yhteistyö voisi olla avuksi. Annan teille nyt Geneven näkökulman niistä asioista, jotka juuri mainitsitte. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että ILO kovasti arvostaa vahvaa ja jatkuvaa tukea, jonka se on saanut teiltä, kun se on kehittänyt arvokaan työn agendaa ja sen toteuttamista ympäri maailmaa pääsihteeri Eera Somavia, joka puhui teille muistaakseni syyskuussa, että ILO ja EU on luonnollinen kumppanuus. Me jaamme yhteiset arvot ja yhteiset tavoitteet. Ja on vain luonnollista, että teemme yhteistyötä niiden toteuttamiseksi. Sitten haluaisin kertoa teille ehkä joistakin asioista. En nyt halua esittää teille mitään tiettyjä ajatuksia tai vastauksia, vaan ehdotuksia, joita voisimme pohtia yhdessä. 90-vuotisen historiansa aikana ILO on aina voinut luottaa Euroopan valtioihin työnsä moottoreina ja johtajina. Te tiedätte oikein hyvin, että ILO kannattaa kolmikantaisuutta, työmarkkinaosapuolten välistä vuoropuhelua ja sen tehtävä on varmistaa, että talouskasvu kasvu, näkyy myös sosiaalisena oikeudenmukaisuutena. Ja 90 vuoden ajan olen, uskon, että voimme sanoa tässä historiallisia totuuksia unohtamatta, että Eurooppa on ollut se alue. Euroopan maat ovat olleet niitä maita, jotka ovat toteuttaneet nämä tavoitteet. Eurooppa on osoittanut itselleen tehtäväksi ja toteuttanut uskomattoman mm, voimakkaasti tätä sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja kasvua. Nyt tilanne on ai, oikeastaan ainutlaatuinen ILOn historiassa. Tilanne on muuttumassa. Me näemme, että Eurooppa on kriisissä, se on kriisin keskuksessa, kriisin, joka on kuitenkin maailmanlaajuinen, mutta jos olette seuranneet G20 huippukokousta, niin olette varmasti samaa mieltä siitä, että maailman silmät kääntyneet Euroopan päin. Siellä kriisi on vakavin jossa ratkaisuja kriisiin on löydettävä. Ja tässä on nyt tämä paradoksi. Maat, jotka ovat ottaneet Euroopan esimerkikseen, e, e, esimerkiksi kehitysmaat, mutta muutkin maat maailmassa saavat nyt mahdollisuuksia sen takia, että ne ovat olleet hyvin dynaamisia taloudessa ja pystyvät edistymään sosiaalisesti nyt myös, mitä ne ovat tehneet ennen. Jos katsotte esimerkiksi latinalaista Amerikkaa, niin sillä on todella suuret mahdollisuudet edistyä sosiaalisessa oikeudenmukaisuudessa ja kasvussa. Ja tätä potentiaalia todella toteutetaan myös Aasiassa. Tämä taloudellinen dynaamo, jossa me olemme usein olleet huolestuneita, koska siellä ei riittävästi kiinnittynyt huomioita sosiaalisen ulottuvuuteen, niin minä näen uutta taipumusta useissa maissa, mukaan lukien Kiina, käsitellä pitkään jatkuneita puutteita sosiaalipolitiikassa. Kiinassa on nyt valtion politiikka, jolla halutaan laittaa enemmän rahaa työssäkäyvien taskuun. Ja heillä on syynsä siihen. Se riittyy heidän taloutensa ja maailmantalouden epätasapainoon. Mutta tässä näkyy se, että yritetään vahvistaa sitä, että työntekijät voivat jakaa Kiinan kasvun ja hyvinvoinnin. Siellä nyt käsitellään tehokasta sosiaaliturvajärjestelmää. Se on äh, ensimmäinen kerta ja samaa voidaan sanoa Afrikasta. Afrikka, joka eh, vielä ainakin vähän aikaa sitten nautti äh, kestävästä kasvusta, jonka Afrikan maat haluavat nyt muuttaa sosiaaliseksi edistykseksi. Nämä valtiot siis seuraavat sitä tietä, mitä Eurooppa on kulkenut vuosia sitten. Ja samanaikaisesti Eurooppa näyttää olevan ikään kuin päinvastaisessa tilanteessa, jossa useiden vuosikymmenien sosiaaliset saavutukset, jotka ihmiset tämänkaltaisissa saleissa ovat toteuttaneet, ovat nyt kyseenalaistettuina. Niitä on vaikea toteuttaa. Meillä on nyt siis maailma, jossa perinteiset järjestykset eivät enää päde. Sanon tämän, koska meidän täytyy vetää kaksi johtopäätöstä tästä tosiasiasta. Ensinnäkin maailma ei ole täysin pessimistinen. Maailmassa on hyvin paljon optimismia ja Euroopan täytyy hyödyntää sitä. Ja toiseksi minne ikinä menemmekin seuraavalla vuosikymmenellä, Eurooppa on avaintoimija. Olen täysin vakuuttunut siitä. Ja taakka siis esimerkiksi teidänkin olkapäillänne on painavampi kuin koskaan. Mitä tämä tarkoittaa sitten ILOn ja EUn kohdalla? Puheenjohtaja, te mainitsitte useampia asioita. Mainitsitte arvot ja perusoikeudet ja olette aivan oikeassa. ILOn perustuu siihen, että tunnustetaan perustyöoikeudet. Meillä on nämä kahdeksan perusyleissopimustamme, joita EU on noudattanut hyvin, mutta nämä ovat yleissopivuksia, joita ei ole vielä ratifioitu maailmanlaajuisesti, ja EU ta, us, äh, ILOta usein kritisoidaan siitä, että sillä ei ole mahdollisuuksia ähm, viedä läpi näitä oikeuksia ja pakottaa valtiota ratifioimaan. Kuitenkin ILO voi nykyisestä järjestelmästään, jota usein pidetään vähän liian heikkona, pystynyt saamaan kuitenkin aikaan tuloksia erässä asiassa, jossa ILO-EUn yhteistyö on saanut aika hienoja tuloksia on liittyen Burmaan ja Myanmariin, koska ILO on jatkanut työtään tämän maan parissa jo puolentoista vuosikymmenen ajan, ja koska EU on hyödyttänyt niitä mahdollisuuksia, joita e- ILO on avannut, mukaan lukien ulkoisen kaupan politiikan kautta, niin että olemme nyt sellaisessa tilanteessa, että tämä maa mahdollistaa työnantajajärjestöjen luomisen, ja se on nyt palaamassa kansainvälisen yhteisön helmoihin ja siirtymässä kohti demokratiaa. Tämä on loistava saavutus, ja suurelta osin tämä johtuu siitä, että ILO on vienyt eteenpäin näitä yhteisiä arvojamme ja EUn halu hyödyntää näitä mahdollisuuksia muutoksen saavuttamiseksi. Mainitsen tämän, koska se on mielestäni erityisen tärkeä asia. Mm, kriisin äh, käsittely on eräs toinen asia, jossa EU ja ILO ovat tehneet erinomaista yhteistyötä vuonna 2009. ILO hyväksyi kolmikanta-asiakirjan maailmanlaajuisen työpaikkapaketin, jossa käsiteltiin sitä, että jäsenvaltioiden täytyisi reagoida kriisiin vuosi 2009, jolloin kriisin rahoitusmarkkinoilta kriisi, joka alkoi rahoitusmarkkinoilta, ryhtyi näyttämään siltä, että tästä oli tulossa maailmanlaajuinen ja sosiaalinen kriisi. Uskon, että tällä maailmanlaajuisella työpaikkapaketilla, Global Jobs Pactilla, oli vaikutusta myös Euroopassa ja EU pystyi myös tuomaan ajatuksia mukaan tuohon pakettiin. Esimerkiksi se, että että työllisyyden ja työpaikkojen luomisen täytyy olla kriisin torjunnan ytimessä. Ei pitäisi yrittää selvitä tästä kriisistä leikkaamalla työntekijöiden oikeuksia eikä myöskään luopumalla työmarkkinaosapuolten välisestä vuoropuhelusta. Nämä eivät ole asioita, jotka ovat päättyneet, ne ovat vielä keskellämme. Ja näen tämän keskustelun harjanteet ja laaksot vuodesta 2008 lähtien. Meillä on ollut ylämäkiä ja alamäkiä. Alun perin vastaus oli se, että meidän täytyy selvittää rahoitusjärjestelmä ja sitten jos teemme sen, niin kaikki on kunnossa. Näin ajateltiin vuoden 2008 lopusta vuoden 2009 puoleen väliin, jos katsotte Lontoon huippukokousta, Pittsburghin huippukokousta lokakuussa. Ja lokakuussa 2009 sen jälkeen, kun ILO oli hyväksynyt tämän Jobs Pactin, niin näytti selvältä, että EU laittoi työpaikat taas kriisistä selviytymisen keskiöön. Ja sitten meillä tuli kriisi taas tälle mantereelle ja taas palattiin velkaan ja rahoitukseen. Ja nyt Meksikossa meillä on se vaikutelma, että taas ryhdytään ajattelemaan enemmän työpaikkoja ja kasvua, jolla on varmasti on syynsä EUn politiikalla. Ja kolme neljä vuoden kuluttua, jos tämä keskustelu kuvastaa kunnollista kriisin torjuntaa. Tulemme sen silloin näkemään ja ehkä meidän pitää pystyä yhdessä nähdä paremmin tämän kriisin monimuotoiset muodot ja löytää sille myös monimuotoiset vastaukset. Joskus on vaikea olla mm, tämän säästö- vai kasvukeskustelun ytimessä. Meidän täytyy löytää sellainen politiikka, joka sekä vakauttaa valtiontalouden e, että yhdistää sen työpaikkojen luomiseen. Ja samanaikaisesti meidän täytyy käsitellä yhteiskunnallisia ongelmia, joita on meidän yhteiskunnissamme, jotka ovat pian niin suuria, että me pysty niitä enää hyväksymään. Tämä on se tehtävä, joka on edessämme ja meidän täytyy keskittää kaikki ponnistelumme siihen. Ja viesti, jonka haluaisin välittää tälle valiokunnalle tänä aamuna puheenjohtaja, on se, että ILO on kovin kiinnostunut, innostunut tekemään yhteistyötä tämän valiokunnan ja EUn kanssa löytääkseen tien näistä ongelmista ulos. Ja me olemme tehneet yhteistä kansainvälisen valuuttarahaston kanssa. Meillä oli historiallinen ensimmäinen yhteiskokous, jossa yritettiin tapaa, millä tavoin voitaisiin yhdistää nämä kilpailevat politiikan tavoitteet, saada rahoituskuntoon, mutta myös sosiaalinen edistys. Olemme edistyneet tässä, se on hiukan keskeytynyt, mutta meidän täytyy käynnistää se uudelleen. Toiseksi ja tähän liittyen, toivon, että on vaikutusvalta Euroopan unionissa on merkittävää. Kysymys, jonka monet ILOn kolmikantaa neuvotteluun osallistuvat, on se, että pitäisikö ILOn puuttua suoremmin työmarkkinaa osapuolten välisiin keskusteluihin Euroopan unionissa. Tähän asti meillä ei ole ollut kovinkaan suurta roolia. Roolimme on ollut lähinnä tällainen palokunnan rooli, kun tilanne on mennyt täysin pieleen. Minä itse olen johtanut kahta valtuuskuntaa Kreikassa. Kreikkaan, kun sovittiin Troikan paketeista ja meidät kutsuttiin sinne, että me selvittäisimme sellaisen politiikan seuraukset, jotka oli päätetty jossain muualla. Siis siellä ei ole mitään merkit, osa aika arpaa tässä politiikassa. Meidät on, kutsuttiin sinne vain selvittämään sen seurauksia. Ehkä näinäkin voidaan tehdä, mutta ehkä olisi parempi, jos voisimme puuttua asioihin vähän aikaisemmin. Meillä on nyt mahdollisuus keskustella näistä asioista vähän enemmän. Meillä ei ole kovinkaan paljon aikaa, koska olosuhteet ovat sellaiset, että meidän täytyy toimia nopeasti. Mutta on yksi äh, päivämäärä, jonka pyytäisin laittamaan äh, kalentereihin, jos sinne vielä jotain mahtuu, huhtikuussa ILO menee alueelliseen kokoukseen. Eh, meidät on kutsuttu Osloon Norjan hallituksen toimista. Tämä on säännöllinen eh, tapahtuma ILOn kalenterissa, mutta tällä kertaa se on eh, erityisen kiireellinen ja tärkeä tapahtuma, koska ILO, ja toivon, että voimme tehdä läheistä yhteistyötä teidän kanssanne, Äh, tarvitsee tätä konferenssia, jotta voisimme ratkaista jotkut niistä haasteista ja ongelmista, joita EU:ssa on. Ja meidän täytyy enemmänkin kuin menneisyydessä enkä mitenkään halua vähätellä menneisyyden saavutuksia, mutta nyt meidän täytyy tehdä vielä enemmän ja vielä paremmin kuin tähän asti. Mitään ei ole kiveen hakattu sovittu Genevessä. Meidän täytyy käydä vuoropuhelua ja luoda sellainen asialista, joka on ILOn edun mukainen, mutta joka varmasti on myös teidän työnne eh, edun mukainen ja niiden ihmisten edun mukainen, jota te edustatte. Kiitoksia puheenjohtaja siitä, että saatoin sanoa muutaman sanan. Toivottavasti voimme käydä keskustelua tästä. Euh, Kiitos erittäin paljon, aivan kuten sanoitte järjestönne roolista ja tehtävästä ohjelmista, joita Euroopan unioni toimittaa kolmikanta muodossa. Tässä parlamentissa me olemme jo pystyneet äänestämään siitä ajatuksesta, että olette mukana tässä kolmikanta yhteistyössä Eli tämä, kyseessä oli mietintö, josta itse olin esittelijänä. Tämä liittyi kriisiin ja siinä sanottiin, että teidän pitäisi olla mukana tässä kolmikantayhteistyössä. Eli valiokunta kyllä tukee teitä tässä. Ja tästä sitten toivottavasti saadaan enemmistö hyväksyntä täysistunnossa. Serkas. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Hát először is szeretném a... Kiitoksia puheenjohtaja puheenvuorosta. Ensinnäkin haluaisin toivottaa tervetulleeksi pääjohtajan. En uutena henkilönä, mehän tunnemme toisemme jo olemme suoraan yhteistyössä. Hänen kanssaan on voinut seurata yhteyksiämme iloon, joten olemme hyvässä tilanteessa nyt, eikä pidä lähteä nollasta. EPPn ryhmän nimissä haluan onnitella teitä valinnastanne ilon pääjohtajaksi. Olemme samoilla linjoilla, me olemme luonnollisia yhteistyökumppaneita ja Euroopan sosiaalinen peruskirja ja monet muut asiakirjat EU:ssa viittaavat rooliin, joka ilolla on. Ilolla on ollut laajempi näkymys Afrikasta, Etelä-Amerikasta, muista maailman kolkista, jotka usein ovat meidän, meille kilpailijoita. Ja sitten kun ollaan kilpailutilanteessa, niin yleensä yksinkertaistetaan asioita. Teillä on toisenlainen, objektiivisempi katse ja asioihin, ja tämä objektiivisuus voikin olla meille varsin edullista. Yhteistyötä voidaan jatkaa kaukaisiinkin alueiden kanssa Burman kanssa. Muistan kymmeniä vuotta sitten Burma oli esityslistalla jo silloin ilossa. Minä tiedän, että olemme läpikäymässä maailmanlaajuista kriisiä. Ensimmäinen puoli ja prioriteetti meillekin on kasvu, työllisyys. Ja on totta, että täytyy kiinnittää yhä enemmän huomiota sosiaalisiin vaikutuksiin ja seurauksiin, varsinkin kun hiljattaiset vaalit, joita on pidetty niin Ranskassa kuin muissakin maissa, joissa on huomattavat demokraattiset perinteet, kuten Alankoma tai Kreikka, hyväksyä tuloksen tai ei, niin pitää kuitenkin hyväksyä tyyty, sosiaalinen tyytymättömyys, jota tunnetaan tämän hetkisen tilannetta kohtaan, tämä saa suuren yleisön mielipiteet muuttumaan. 2-30 prosenttisesti ihmiset ovat tulleet vähemmän kärsivälliksi se ovat mm, kireämpiä. Käytössä on mekanismeja, jotka ovat olleet vallassa 80 vuotta ilossa ja 90 vuotta ja ne rohkaisevat sitten meitä kärsivällisyyteen. Mahdollinen yhteistyö kriisin torjunnassa kiinnostaa meitä kovasti. Sitten on toinenkin sellainen alue, johon meidän pitää kiinnittää suurta huomiota, nimittäin yhteistyö IMFn maailmanvaltorahaston kanssa. Monet maat tarvitsevat IMFltä taloudellista apua. Ja onkin kiinnostavaa todeta, että huolimatta valuutta myötystä tuesta valuuttarahastosta, valuuttarahastosta ei suinkaan ole tullut suostumpi, vaan aivan päinvastoin se on menettänyt paljon suosiotaan näissä maissa, jotka ovat vaikeuksissa yhteistyö, jota te luot, saatte aikaan IMFn kanssa omalta puoleltanne, saattaisi olla hyödyllistä. Tässä tämän kaiken yhteydessä minä panin merkille seuraavan vuoden Oslon tapaamisen päivämäärän. Mukana tulemaan EUn edustajia. Me olemme edelleenkin yhteyksissä tähän kokouksen järjestäjille. Sitten kun aikataulumme sen mahdollistaa, niin meillä, meillä on sitten ilo vierailla teidän järjestössänne Genevessä meidän ovemme taas ovat aina teille auki. Teillä on puhelinnumerot tänne päin. Mm, tiedätte EPP-läisten tiedoista ja teillä on minun nimeni ylhäällä. Me odotamme tietysti hyvää yhteistyötä jatkuu jatkossakin järjestön kanssa. Kiitoksia ja onnittelen vielä teitä kerran. Sarkas, puis monsieur, madame Markin, monsieur Sarkas. Muchas gracias, señora Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan toivottaa tervetulleeksi Guy Ryderin ja onnitella häntä hänen valinnastaan. Tunnen tiettyä rauhallisuutta, koska te ei ole tietysti ystävä meille, mutta minä muistan suurella tyydytyksellä mitä toiminnat aikaisemminkin jo Genevessä ja uskon, että en yhtään liioittele, jos sanon, että Ilon pääsihteeri pääjohto on neljäkin hyvissä käsissä. Mm, kaikki työryhmät, ty, poliittiset mm. Toivottavasti tästä yhteistyöstä tulee tuloksellista. Aloititte dialogista, puhuitte arvoista ja tavoitteista ja vertasitte historialliseen oikeudenmukaisuuteen ja puhuitte näiden kahden järjestön taustasta. Tämä on varsinaista eh, ihastuttavaa, eh, ihastuttavaa kuunneltavaa kriisin aikana, jolloin arvot on muutettu viho viimeiseksi argumentiksi. Ensimmäisenä on aina lyhytaikaiset voitot, viitekeyksen puuttuminen maailmassa, jossa oikeastaan johto on epäselvä, Näyttää siltä, että meitä vie joku auto ja ajaja ei kuitenkaan katso yhtään peilistä taaksepäin, minkälaista historia takana on, ja katsotaan vain eteenpäin. Tai katsotaan vain metri eteenpäin. Ja, ja katsotaan vain oikealle vielä. Ollaan lyhyt, so, melkein sokeita kuuroja. Ja Tällaisessa maailmassa kuitenkin joudumme toimimaan ja olemme johtajien käsissä, niin kuin joku sanoi, olemme ehkä kaikkein pahimmassa kriisissä toisen maailmansodan jälkeen ja myös johto on ehkä kaikkein surkeinta sodan jälkeen. Sanon tämän siksi, että ILO on ollut tärkeä. Tekin kaudella tuotolla merkittävä puheenjohtaja sanoi, että me eurooppalaiset haluamme olla parhaimpia luokallamme. Meidän tulemme kääntämään katsemme Geneveen niin kuin 20-30-luvullakin tehtiin. Eurooppalaiset työntekijät tekevät näin nyt, kreikalaiset, portugalaiset, espanjalaiset työntekijät edelleenkin luo, luottavat teihin. Eurooppa ei osunkaan ole parhaimpia luokallaan enää, vaan kaikkein tyhmimpiä oppilaita ollaan nyt, koska on unohdettu historian opit. Uskon, herra Raider, että, tai ehkä nyt esitelle kaksi asia. Ensimmäinen kysymys koskee työllisyyttä. Luin eilen kerto, raportin työllisyydestä maailmassa 2012. Haluaisin onnitella teitä ensinnäkin, koska te katsotte eteenpäin realiteetteja, ettekä käytä tällaista epäselvää kieltä. Te esitätte aivan selkeästi, mihin säästöt ovat johtamassa. Puhutte työn määrästä ja työn laadusta miten näihin asioihin vaikutaan. Pitäisi 2012 kertomuksesta kysyisin vielä, onko tämä säästöjen ansa, joka aiheuttaa suurta työ, työllisyyden menetystä ja laadukkaiden työpaikkojen menetystä. Te tunnette Troikan tulokset eteläisissä maissa. Tämä sopi, tässä tavallaan teidän raportin törmää yhteen Troikan mietinnön kanssa. Ehkä Vois, voisimmeko tiedä, tietää teiltä, miten voisimme toimia niin, että ilokin ottaisi huomioon muualla toimivat työntekijät Intiassa ja muualla, tietysti Euroopassa myös. Toinen kysymys liittyy sosiaaliseen turvaan. Tärkeä kysymys, joka liittyy teidän vastuullenne myös. Tässäkin Toimin nyt maailmassa, jossa sanat eivät enää tarkoita yhtään mitään tai tarkoittavat juuri toisin päin kuin pitäisi. Lopetan kohta puheenjohtaja. Jatkossa haluamme reformoida sosiaalista järjestelmäämme, mutta eivät nämä ole mitään reformeja, vaan kontrareformeja, vastakkaisia uudistuksia. Olen juuri saanut tutustua tähän tiedonantoon, jonka olette antanut minimi sosiaalista tasosta Tämä ehdotus tulee muun muassa ryhmästä, ja niin ehkä voisimme yhdessä keskustella, koska halusimme, että olisimme vahvoja sosiaalisen suojelun foorumin yhteydessä ilon luvalla. Miten me voisimme jälleen saada eurooppalaisellekin agendalle teille tärkeitä kysymyksiä, jotka ovat mielestäni oikeudenmukaisia, jotta no, saataisiin sosiaaliturvaa parannetuksi, koska ihmiset elävät vaikeassa tilanteessa, on kyse siitä työttömyydestä, sairaasta tai mistä tahansa. Ihmiset eivät tunne itseään suojelluiksi tänä epäoikeudenmukaisena aikana, kun itsekkyys vallitsee. Kiitoksia. Ähm, Kiitos, annan kaikille puheenvuoron, koska on tärkeää, että kaikki voivat sitten esittää asiansa ja kysymyksensä pääjohtajalle, mutta hänenkin pitää myös antaa tilaisuus vastata. Markin Thank you, uh, Mr. Ryder. Um... Kiitos, Ryder. Edustan ALDE-ryhmää ja olen irlantilainen jäsen. Ensinnäkin haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi tänne edustajana kanssa olen ollut tekemisissä viime vuosina, että odotan teihinkin tutustumista. Ihan yleinen kommentti aluksi. ILO on ollut hyvin avulias tässä työagendasta esimerkiksi, ja moni, monet meidän työstä, joista teemme, tai teette, niin on saanut hyväksyntää täällä parlamentissa, mutta oletan, että mikä kaikkea meitä huolestuttaa tällä hetkellä on nykytilanne. Ja joskus se on niin valtava ja todella uskomaton tilanne, että emme tiedä, että mistä pitäisi aloittaa, mitä kysymyksiä pitäisi esittää. Itse sanoitte, että me tarvitsemme talouden vahvistamista ja myöskin työpaikkoja, uusia työpaikkoja. Yksi kysymyksistä liittyy siihen, että työelämä muuttuu ja jotkut, joillakin hallituksella ei ole rahaa investoida ja ne, joilla on, eivät ehkä investoi niin paljon kuin niiden pitäisi. Ja tietysti sitten toisaalta ei tuota pienti, pieniä yrityksiä minun maassani Irlannissa, ja näin tapahtuu myös Italiassa, on, se mitä tapahtuu on todella pelottavaa. Jos sitä ajatellaan, niin ei tiedetä, ei tiedetä, mitä pitäisi ajatella. Ja kuitenkin tässä puhutaan kasvusta. Mitä se oikeastaan tapaa? Mitä se tarkoittaa ja miten se saavutetaan? Sanoitte, että tähän liittyy monia ulottuvuuksia tähän kriisiin. Irlannissa esimerkiksi me äänestimme myöntävästi tätä taloussopimusta, taloussopimuksesta ja ehkä nyt annan, asetan kaikki teidän hartioille, mutta kysyisinkin, että miten te voisitte auttaa tässä, minkälaista edistystä teidän mielestänne voitaisiin saavuttaa. Ja kun puheenjohtaja puhuu omasta päätöslauselmasta siitä, että ILO on tässä kolmikantaneuvottelussa mukana, niin tämä ehkä auttaisi vähentämään joistakin pahimpia vaikutuksia ja työntekijät ja tavalliset ihmiset näkisivät, että heillä on joku, joka ikään kuin kuuntelee heitä ja on heidän puolellaan. Nyt lopetan pian, koska monet muutkin haluavat puhua, mutta viimeinen kysymys on, että jos katsotaan Eurooppaa, mitä tapahtuu Kreikassa, Italiassa, Irlannissa ja jos katsotaan mitä tapahtuu Saksassakin ja Alankomaissa, Suomessa, on kyllä tällainen jako tällä hetkellä Euroopassa, Euroopan kansalaisten välillä. Ihmiset uskovat, että ongelmat syntyvät muualla ja e- he eivät katso omaa tilannettaan. Tässä on mukana Irlanti ja Kreikkakin, niin kuin Saksa ja muutkin maat, mutta ei pitäisi hyväksyä, että tämä on yhteinen ongelma. Ja sitä on pahentanut se, että me olemme yhteisessä järjestelmässä, mutta sen lisäksi me olemme, missä nyt olemme, ja kuinka me voisimme sittenkin jollakin tavalla löytää solidaarisuutta, josta kaikki puhumme. Solidaarisuus ei ole se, että minä olen oikeassa ja sinä olet väärässä, vaan solidaarisuus on se, että meidän pitää katsoa omaa vastuualueitamme tässä. Eli todella odotan nyt kiinnostavia vastauksia näihin kysymyksiin. Um, Euh, Thomas Handel et puis Thomas Mann. Mais d'abord Thomas Handel. Handel et sitten Mann. Ja zunächst... Äh, niin, ensinnäkin hyvä pääjohtaja, onnittelut valintanne johdosta. Äh, teidän CV-stänne luin, että meillä on yksi äh, yhtäläisyys. Me tulemme kummatkin me tulemme kumminkin ammattiyhdistyksistä. Olen erittäin iloinen siitä. Minulla on kolme lyhyttä ja konkreettista kysymystä. Ensinnäkin vierailullamme Genevessä viime vuonna meillä oli mahdollisuus myös kuulla ILOn näkemyksistä liittyen tällaisen social flooriin, ähm, ikään kuin tällainen sosiaalinen perusturva mallina äh, eri maille maailmassa. Me tiedämme, sen, että kehitysmaissa tämän taso olisi paljon alhaisemmin kuin sen pitäisi olla EU-ssa. Kuinka pitkälle nämä ajatukset ovat menneet, milloin tämä voidaan konkreettisesti esittää myöskin tälle parlamentille. Toiseksi, tämän kriisin varjossa ja siihen liittyvän säästöpolitiikan varjossa – ei vain muissa Euroopan maissa, vaan myös Euroopassa on ryhdytty purkamaan AY-oikeuksia. Unkarissa on rajoitettu voimakkaasti lakko-oikeutta. Italiassa e, ammattiyhdistysoikeuksia kohdellaan niin, että ne eivät, se ei enää vastaa ILOn sääntöjä. Onko ILOlla kannanottoa tähän? Ja kolmas kysymys. Meidän työmme tässä valiokunnassa on sellaista, että ILO on siellä hyvin näkyvästi, mutta se ei mene kovinkaan paljon pidemmälle kuin tämä valiokunta. Onko ILO kiinnostunut esittelemään jotenkin paremmin koko Euroopan parlamentissa työtään niin, että kun tehdään päätöksiä direktiiveistä, huomioidaan aina ILOn yleissopimukset. Kiitoksia. Thomas Mann, Jutta Thomas Mann, sitten Jutta Steinruck. No. Mm, oh. Kiitoksia minunkin puoleltani onnittelut. Minä tulen Saksasta, kuten kielestä jo kuulettekin varmaan. ILO on luonnollinen kumppanimme, ei vain tämän valiokunnan, vaan koko parlamentin. Ja kaikissa päätöslauselmissa, jotka olemme hyväksyneet, Tämä on tullut aina selkeästi esille, eikä tämä ole pelkkää sanahelinää. Teidän pitäisi ehkä yrittää kuileen tämä, umpeen tämä kuilu tarpeellisten lyhytkestoisten toimenpiteiden välille ja sitten pitkän tähtäimen tavoitteiden välille, arvojen välillä – jos katson tätä, että sanotaan eh, sosiaalipaketti finanssipaketin sijaan, minä haluaisin kumpaakin. En mielellään haluaisi lakko-oikeuksia purettavan ja haluamme, että ihmiset ovat mukana, mutta finanssipoliittinen sopimushan ei ole mikään tavoite, vaan se on minun mielestäni äh, kristillisdemokraattien mielestä tarpeellinen paketti, joka nyt tarvitaan, jotta säästötoimenpiteet olisivat sellaisia, että voimme sitten taas investoida. On liian lyhytnäköistä sanoa, että solidaarisuus tarkoittaa sitä, että tehdään uutta velkaa ja tarjotaan jotain, jolla ei ole tulevaisuuden näkymiä. Tässä valiokunnassakin ollaan ehkä eri mieltä tästä asiasta, tiedän sen, mutta minun mielestäni tämä on tärkeä. Ehkä ilo voisi luoda siltoja niin, että nämä kaksi asiaa ei päädy vastakkain, vaan sanotaan, että kummatkin asiat kuuluvat yhteen, jotta, jotta ihmisillä ei ole sitä vaikutelmaa, että heidät jätetään syrjään, että heitä ei haluta. Sitten hyvin optimistisesti puhuitte yrityksistä Aasiassa ja Afrikassa luoda sosiaaliturvajärjestelmiä. Kysymys liittyen Kiinaan. Onko tämä jonkinlaista PR-toimintaa vai onko tämä todellista? haluavatko he todella sosiaaliturvajärjestelmän, koska kuulemme hyvin paljon valituksia Kiinasta, miten ihmisiä kohdellaan, kun he valittavat, he katoavat sitten kokonaan, tai että heidän täytyy lähteä kotiseudultaan, koska luodaan, rakennetaan taas joku pato. Se ei olisi meidän yhteiskunnissamme mahdollista, koska meillä on selkeitä oikeusmenettelyjä, koska väestöä on kuultava ja niin poispäin. Minun mielestäni haluaisin nyt tietää, että ovatko nämä yrityksiä vain toimia vai mennäänkö siellä pidemmälle? Ja voitaisiinko ilon toiminta äm, siirtää myös muihin maihin, esimerkiksi Afrikka, siellä on paljon diktatuureja, ja monet ihmiset vaan sanovat, että heillä ei ole minkäänlaisia oikeuksia siellä. Euroopan unionin avaintoimia, olen iloinen, että meillä on nyt muutamia hyviä esimerkkejä, toivon, että ne riittävät. Kiitoksia. Très bien. Alors, dernier collègue. Hyvä. Sitten viimeinen kolme, kollega vielä. Kiitoksia puheenjohtaja. Myös eh, saksalainen sosiaalidemokraatti ja ammattiyhdistysaktiivi eh, onnittelee, mutta pääjohtaja, minulla on kolme kysymystä. Ensimmäinen liittyy globalisaation ja sen vaikutukseen eurooppalaisiin työmarkkinoihin me eh, kollegat eh, eurooppalaisilla työmarkkinoille, meille aina sanotaan, että muut maailman alueet eh, tuottavat halvemmalla, kustannustehokkaammin ja siksi nimenomaan teollisuustyötä on siirrettävä näihin maailmankolkkiin ja tällä tavoin voidaan pelastaa sitten maailman talous. Pitääkö meidän EU: EU-ssa nyt vain hyväksyä se, että teollinen työ katoaa Euroopasta vai täytyykö meidän ryhtyä tähän polkumyyntikilpailuun? Sitten toinen kysymys liittyy siihen, että me olemme kaksi viikkoa sitten Euroopan keskuspankissa ja meille aina vain sanottiin siellä, että meidän palkkamme, meidän työ ehtojemme on oltava joustavia ja aina joustavampia, erityisesti meistä on tultava kilpailukykyisempiä. Ja kun minä sitten kysyin, kenen kanssa, niin oltiin ensin hiljaa ja sitten laajasti selitettiin meidän äh, äh, itsemme kanssa Euroopassa ja sitten myös muiden maailman alueiden kanssa. Tämä menee samaan suuntaan. Mitä ILO ajattelee, kenen kanssa meidän tulisi Euroopassa olla kilpailukykyisempiä. Ja kolmas kysymykseni koskee kotimaatani Saksaa. ILO on useammin jo sanonut Saksalle, että ei ole vähimmäispalkkatasoa ja vuokratyötä käytetään liiallisesti, on rajoitettuja työsopimuksia, niitä käytetään enemmän kuin muualla ja sillä on vaikutuksia myös muihin Euroopan maihin. Mikä on teidän näkemyksenne tästä työtilanteesta Saksassa ja miten se vaikuttaa muihin Euroopan maihin? Kiitoksia. No niin, pääjohtaja. Tulkit ovat täällä kello 12.30 asti. Teille puheenvuoro lyhyesti. That's going to be a lot of questions to try to... Paljon kysymyksiä, mihin pitäisi seitsemässä ja puolessa minuutissa vastata, mutta yritän tehdä oikeutta niille, jotka täällä ystävällisesti minulle puhuivat. Ensinnäkin kiitoksia kovasti tervetulosanoista, sanoista, mielenkiinnosta, jota osoitatte työtämme kohtaan. Lähden tätä rohkaistuna. Ei niin, että olisimme löytäneet ihmeen kaupalla viimeisen 45 minuutin aikana vastauksia kaikkiin kysymyksiin, mutta meillä on kuitenkin mielenkiintoa käydä tätä keskustelua ja se on lähtökohta sille tielle, jolle meidän pitää mennessä lähteä. Yleinen kommentti, jonka haluaisin tehdä vastauksena tähän keskusteluun koskeen taustalla olevaa sosiaalista tilannetta, joka tuli esiin monissa puheenvuoroissa. Eri tavoin kaikki puhuivat tavallaan tästä. On aika selkeä tietoisuus siitä, että edessä on ongelmia, jotka joskus näyttävät niin hirvittävältä isolta. Erityisesti irlantilainen kollega puhui tästä, että ei tiedä mistä oikein alkaa toiminnan, että tämä voi synnyttää jonkinlaista halvaantuneisuutta ja sitten se on pahin asia, mitä voi tapahtua. Ja jos tähän sitten liittyy vielä ainakin jonkinlainen näkemys, en väitä, että realiteetti on tämä, mutta sellainen näkemys, tulkinta, että tapa, jolla kriisiin tartutaan, on epäreilu. Että taakkaa ei jaeta tasaisesti. Ja jos tämä liittyy vielä siihen ajatukseen, että kriisin alkuperä on peräisin voimista, joita emme mitenkään, ihmiset eivät voi mitenkään hallita, eivätkä edes ymmärrä. Silloin tilanne kyllä vielä huononee ja poliittinen johtajuus, sen täytyy voittaa nämä kolme ajatus. Siis teidän täytyy tähän pystyä. Me olemme missä olemme, siinä olette oikeassa, mutta yhdessä meidän täytyy vetää itsemme tästä ulos ja ylös ja sitten pääsenkin tähän. Muistan entisen elämäni, kun istuin tällaisessa valiokunnassa, kun nähdään, että ihmisiä tulee eri taustoista, heillä on erilaisia näkemyksiä kriisistä, joka nyt on e- esille, kriisin tämä on, mutta pitäisi silti yrittää löytää tie eteenpäin ja tämä, kaikki pyrkivät siihen, se on rohkaisevaa. Sitten jotenkin erityiskysymyksiä, joita tuli esille. Minä näen, että työllisyyskysymys on aivan ykkösprioriteetti ja Ilon konferenssin jälkeen, missä kävimme ison keskustelun nuorisotyöllisyydestä, meillä on valtava kiireellinen työ. Meidän pitää löytää arvokasta, säällistä työtä nuorille ihmisille, jotka lopettavat koulunsa, yliopistokoulutuksensa, ihmiset, jotka eivät ole koskaan vielä olleet työmarkkinoilla. Minä tapaan kolmekymppisiä, jotka eivät ole koskaan oikeastaan vielä oikeasti olleet työmarkkinoilla, eikä heille ole annettu mitään tällaista mahdollisuutta löytää paikkaansa työmarkkinoilta. Ja mielestäni me pitäisi kohdalla jokaista yksilöä näissä olosuhteissa. Se on meidän yhteinen vastuumme. Tämä on draama, sosiaalinen tragedia ja tästä tähän on erittäin vaikea yhteiskunnallisesti vastata. Tässä varmasti olemme kaikki samaa mieltä, etsimme yhdessä ratkaisuja. Sosiaalinen suojelu tuli esille kysymyksissä. Ilon konferenssissa hyväksyttiin suositus sosiaaliturva kysymyksestä. Tämä on väline, joka ei ole sitova. Sitä ei voida ratifioida, se ei ole sitova, mutta se on kuitenkin selkeä suunta, neuvonanto sen suuntaan, mitä sosiaalinen turva tarkoittaa se maailmanlaajuisesti. Ja tässä miksi YK myös G20 pyrkii varmistamaan tämätkin olosuhteet maailmassa, missä vain 20 prosenttia maailman ihmisistä työmarkkinoilla on minkäänlaista mahdollisuutta nauttia minkään tyyppisestä sosiaaliturvasta, niin tällainen tilanne pitäisi lopettaa. Ja meidän työmme osoittaa, että tämä tulee vaatimaan huomattavia investointeja maailmasta, maailmassa, jotta ei saa, edes saadaan minimi sosiaaliturva aikaan, joka vaihtelee tilanteesta toiseen. Se ei ole sama Bangladesissa kuin se on Brasiliassa, mutta se silti muuttaisi koko maailman väestön elämää, jos tällainen saataisiin toteutettua. Me tulemme jatkamaan tätä kaikkea varsin vahvasti myös teidän avustuksellanne tai kanssanne. AY-oikeudet, työntekijän oikeudet, onko niitä vedetty alaspäin maailmanlaajuisesti, mitä olemme tästä mieltä? Globaali työpaikkasopimuksessa todettiin, että 2019 että ei tätä, ja tässä ei ollut kyseessä vain yksi osapuoli, vaan työnantajat, työntekijät totesivat, että ei voitaisiin mitenkään hyväksyä kriisivälineenä heikentää perustyöoikeuksia eikä palkka palkkatason laskukaan ollut hyvä tapa toimia. Tällaisia kantoja on ILOssa. Usein sanotaan, että oikeuksia nakerretaan johtuen kriisitilanteesta. Tässä pitää kuitenkin olla erittäin varovainen. Täytyy olla varsin varovainen, kun tarkastelee eri tilanteita. On olosuhteita, ja Ilo on näitä kommentoinutkin, jolloin kriisireaktio näyttää heikentäneen työntekijän oikeuksia, mutta sitten on muita olosuhteita, ja ihmiset ma- ympäri maailman työstävät näitä asioita. Ihmiset pysyvät työpaikoissaan ja vapaaehtoisesti keskustelevat sitä, että oikeuksia vähennetään. Tämä ei ole kovinkaan mukava, ei se ole mukava, hyvä asia, eikä se välttämättä ole silti oikeuksien rikkomista. Pitää olla varovainen, minkälaista kieltä käyttää, mitä sanoja käyttää. Sitten kommentoitiin Saksan työmarkkinoita. En nyt mene Saksan työmarkkina poliittiseen keskusteluun, mutta sanoisin kuitenkin yhden asian, minkä, mikä Saksalle on valttina työmarkkinoilla, on sen työmarkkinajärjestöjen vahvuus ja dialogin perinne, sen vahvuus. Tämä on menetetty monissa maissa, monissa eteläisen Euroopassa maissa. Se on hävinnyt. Yksi Kreikan draaman syystä on, että sosiaalinen vuoropuhelu on siellä loppunut ja työmarkkinainstituutiot ovat erittäin suurissa vaikeuksissa, joten koskaan mitenkään vahvoja olleetkaan. Ja tällä hetkellä pelkäänpää, että Troikan interventio on jonkin verran vaikuttanut tähän asiaan. Me todellakin olemme vaarassa nähdä varsin dramaattisen tilanteen syntyvän Kreikassa ei vain työllisyydessä, palkkakysymyksessä, vaan myös perusinstituutioissa. Sitten Kiinasta ja muun maailman kehityksestä Me voimme jatkaa tästä vielä sitä englanniksi. Tämä ei ole pelkkää suomistusta ja kosmetiikkaa. Ymmärrän kyllä, mihin pyritte. Tämä on tavallaan tällainen näyteikkuna. Mm. Minä uskon kuitenkin, että Kiinassa, ja tämä on tällainen graduaalinen muutos, ei se ole mikään mallin muutos, että demokratia yhtäkkiä sinne on ilmestynyt, mutta Kiina ymmärtää, että se omien etujen mukaista on, että se ei yksinkertaisesti voi harjoittaa tällaista vientiin perustuvaa mallia, koska niiden pit- heidän pitää luoda myös sisämarkkinat, heidän pitää lopettaa se, että ihmiset säästävät valtavan suuren varoistaan ja alkavat kuluttaa sisämarkkina sisämarkkinoilla. He vetävät nyt tästä oikeat johtopäätökset. Itse asiassa sisäisesti tämä toimii Kiinassa. Varsin monimutkainen järjestelmä pitkä matka kuljettavana. En väitä, että mitä laadusta muutosta on nähty, mutta asiat kuitenkin etenevät. Vieläkin paljon enemmän voitaisiin sanoa. Haluan vielä lopettaa vain tarttuen parin sanan, jota on käytetty. Espanjan kollega puhui, että kyynisyyttä ei saisi näkyä. On aivan liian helppo helppo vaipua kyynisyyteen. Ei nyt toimita näin. Se on liian helppo ratkaisu. Mielestäni meidän vastuumme on liian raskas, että meillä olisi varaa tällaiseen kyynisyyteen, kyyniseen lepsuiluun tavallaan. Ja uskon, että solidaarisuus-sana, ajatus, että meidän kaikilla on oma osamme tässä toiminnassa. Ongelmat eivät ole yksityisiä, ne ovat yleisiä, yhteisiä. Tämä pätee koko poliittista kenttää. Mielestäni meidän kaikkien pitää ottaa tämä huomioon. Tämä on keskustelun alkua. Haluan kiittää teitä erittäin paljon siitä, että olette kertonut ajatuksenne ja kuuntelitte minua. Ja minä toivon, että tulevina kuukausina voimme jatkaa tätä keskustelua. Minä tiedän, että tulen saamaan tästä itse paljon ja ilo hyötyy tästä myös paljon. Ja uskon, että mekin voimme jotakin teille antaa. Kiitoksia puheenjohtaja. Of course you have touched... Kiitos erittäin paljon. Käsittelitte monia kysymyksiä, joista me käymme keskustelua. On totta, että tämä nuoriso- ja työllisyyskysymys ei ole tullut esille tässä keskustelun osassa, mutta voin sanoa, että tämä on hyvin tärkeä asia meidän työssämme ja mistä mystisistä syistä se ei nyt tullut tässä eteen, mutta olemme kuitenkin sitä mieltä, että tarvitsemme tällaisia nuorisotakuita, jotta voimme taata, että neljän kuukauden työttömyyden jälkeen nuoret saataisiin takaisin opiskelemaan tai työn pariin. Ja tässä olemme todella sitoutuneita tänä aamuna äänestimme erittäin tärkeästä mietinnössä, jossa pyytämme, että komissio tekisi aloitteita, aloitteita tällä alalla, joten voitte olla vakuuttuneita, että meillä tässä on todella asiaa. Sitten sanoitte, puhuitte näistä kunnollisista ihmisarvoisista töistä. Haluaisin käyttää tilaisuuden hyväkseni ja sanoa, että täälläkin me siirrymme tähän ajatukseen tai konseptiin oikeudenmukaisesta palkasta. Mainitsitte Saksan tapauksen, siellä on haasteena se, että on köyhiä työssä käyviä ihmisiä. Tämä on sellainen asia, jota meidän pitää torjua todella. Saksa mainittiin yhdessä kohdassa, mutta se ei kuitenkaan ole ainoa maa, jossa näin tapahtuu. Ja sitten tämä Kiinan tapaus, tapa, jolla käsittelitte tätä ulottuvuutta mutta olemme tietysti samaa mieltä, että siellä pitää kehittää sisämarkkinoita ja se ei saa olla vain tämmöinen ikään kuin työpaja muulle maailmalle. Tämä on kiinnostava asia. Mutta ILOlla on hyvin erityinen tehtävä kehittää tietoisuutta siitä, että säästöt koskevat myöskin eläkejärjestelmiä ja tämä on sellainen asia, jolla, jossa tarvitsisimme johdonmukaisia sisäisiäkin kehityksiä, mutta tässä nyt mennään tämän keskustelun ytimeen ja meillä on muitakin mahdollisuuksia sitten käydä tätä keskustelua ja seuraava askel on 12. marraskuuta ja edellisten vierailujen jälkeen itse asiassa tiedän, että todellakin tätä vierailua odotetaan kovasti, joten täällä on enemmän tai vähemmän nämä samat jäsenet, ydinjäsenet, jotka ovat mukana näissä keskusteluissa, vaikka muutkin jäsenet ovat kyllä kovin kiinnostuneita. Kiitos erittäin paljon, kaikkia hyvää teille ja olemme teidän puolellamme.